Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues, I would like first of all to thank everybody to their suggestions. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ehdotuksista, jotka otin huomioon laatiessani lausuntoani. Monien vuosikymmenien jännitteen jälkeen tämänhetkinen poliittinen ilmapiiri Taivanin ja Kiinan välillä on hyvin myönteinen. Tämä on näkynyt myös siinä, miten on luotu suorat lentoyhteydet näiden kahden tahon välille ja allekirjoitettu lukuisia pöytäkirjoja, myös niin sanottu ECFA, eli taloudellisen yhteistyön puitesopimus. Suhteet Taivanin ja EU välillä ovat myös kokeneet hyvin myönteistä kehitystä. Kauppa, liikevaihto on korkea. Meillä on myös huomattavaa akateemista vaihtoa. Kannattanee mainita, että Taivanin koulutus on samalla tasolla kuin Etelä-Korea ja Japani. Bruttokansantulo on myös verrattavissa OECD-maiden standardiin. Voin todeta, että Taivanin BKT on yli 32 000 Yhdysvaltain dollaria. Tämän pohjalta komissio ehdottaa viisumihelpotuksia Taivanin passin haltijoiden – kohdalla. Me tuemme tätä kaikki muut EU-jäsenvaltiot, paitsi Bulgaria, Kypros ja Romania, sekä Schengenin alueeseen kuuluvat EUn ulkopuoliset maat ja niiden kansalaiset saavat tällä hetkellä matkustaa Taivaniin ilman viisumia. Yhdistynyt kuningaskunta on jo poistanut viisumivaatimuksen Taivanin passin haltijoilta. Komission ehdotus sisältää myös viisumipoikkauksen pienelle Yhdysvaltoihin kuuluvalle Pohjois-Mariaanien saaristolle. Siellä asukasluku on 90 000 ja heillä kaikilla on Yhdysvaltojen passit. Haluaisin esittää vielä viimeisen kommentin, joka liittyy tekstiin pieneen muutokseen. Haluaisin lisätä tänne yhden virkkeen kolmanteen kappaleeseen. Siinä sanotaan, että Euroopan parlamentti kannustaa edelleenkin Taivania on osallistumaan kansainvälisiin järjestöihin. Tämä lisätään siis noihin lausunnon perusteluihin. On myös muistutettava mieliin, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot noudattavat yhden Kiinan politiikkaa eivätkä tunnusta Taivania riippumattomana itsenäisenä valtiona. Yksityisoikeudelliset järjestelyt eivät vaikuta siihen, mikä asema alueilla on kansainvälisen julkisoikeuden perusteella. Tähän ei ole tehty tarkistuksia aikarajaan mennessä, joten toivon, että hyväksytte tämän hyvin eh, tasaisen vastaanoton saaneen lausunnon. Kiitoksia. Tuure. Kiitoksia valmistelijalle. Olitte niin vakuuttava, että tarkistuksia ei ole jätetty ollenkaan. Valiokunnassa äänestämme tänään iltapäivällä. Kiitoksia. Ei muita huomioita. Siirrymme kohtaan viisi. Valitettavasti esittelijä ei ole paikalla. Edustaja Nunez ei olekaan paikalla. Si, sillä... Prego. Olkaa hyvä. May I say something on the on... Sanoisinko, voisinko sanoa viisumivaatimuksista varjoesittelijänä muutaman sanan. Lisäisin siihen, mitä kollega sanoi äsken, että Kiinan viranomaiset eivät ole ilmaisseet mitään vastalausta tälle lausunnolle, mitään diplomaattisia komplikaatioita ole odotettavissa tässä mielessä. Toisaalta, kun odotamme tai otamme huomioon, että Bulgarian, Romanian ja Kyproksen asukkailta vielä vaaditaan viisumia ja toivotaan, että tätä asiaa käsitellään nopeasti kuin mahdollista ja ennen meidän omaa päästömmekin. Kiitos. Grazie. E, credo che dovremmo sospendere Kiitoksia. Luulen, että meidän on nyt keskeytettävä kokous hetkeksi, kun odottelemme esittelijää. Seduta sospesa quindi. Istunto on siis keskeytetty diciamo 10 minuti. Sanotaan 10 minuuttia tauko. Se varmaan riittää kollegalle. Bene, colleghi, riprendiamo i lavori. No niin, kollegat, jatkamme kokoustamme. Olemme kohdassa viisi. Toimielinten välinen sopimusyhteistyöstä budjettiasioissa. Lissabonin sopimuksen voiman astuttua on tarkistettava toimielinten välistä sopimusta koskien budjettiasioita. Entinen sopimus on vuodelta 2006 ja tässä on erityissäännöksiä, jotka koskevat YUTPn e rahoitusta ja parlamentille tiedottamista ulkoasia, ulkopolitiikan asioista. Näin ollen sopimus kiinnostaa tätä valiokuntaa suuresti uudessa komission tekstissä. Kuvaillaan EUTPn toimintaa toisella tavalla kuin Lissabonin sopimuksessa esittelijä edustaja Muniz, jonka toivotan tervetulleeksi, on analysoinut komission tekstin ja tekee joitakin tarkistusehdotuksia, jotta voitaisiin paremmin suojella parlamentin poliittisia talousarvioon liittyviä oikeuksia. Nyt annan puheenvuoron Munisille, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Lissabonin sopimuksessa todellakin säädetään uudesta menettelystä toimielimiä varten ja uusista toimivaltuuksista Euroopan parlamentille ulkoasian YUTPn ja budjetin alalla. Tämä edellyttää toimielinten välisen sopimuksen tarkistamista koskien budjettikuria. Kuten tiedätte, sopi, entinen sopimus on vuodelta 2006, joten sitä on päivitettävä. Komission tekstissä on kuitenkin mukana vain teknisiä mukautuksia. Minun tekstissäni ehdotan muutoksia niin, että toimielinten välinen sopimus sopeutettaisiin muodollisesti ja myös niin, että sen vastaa Lissabonin sopimuksen henkeä. Lausunnossani on kirjallisia ehdotuksia ja myös konkreettisia tarkistuksia komission esittämään tekstiin. Ehdotuksissamme, jotka asetan tämän valiokunnan käsiteltäväksi, pyydetään lisää avoimuutta ja parlamentin säännönmukaista kuulemista koskien budjettimenettelyä. Korkea edustaja, jotta se voisi pitää kiinni Lissabonin sopimuksen asettamista velvollisuuksista ja parlamentin oikeuksista. Sen on, hänen on kerrottava parlamentille YouTubeen hankkeista etukäteen ennen mandaattien ja strategioiden hyväksymistä YUTPn alalla. Euroopan parlamenttia pitäisi kuulla ennen YUTP-operaatioiden käynnistämistä ja parlamentti pitäisi voida valvoa YUTPssä suoritettavien siviilioperaatioiden rahoitusta. Muut ehdotukset, niiden tarkoituksena on parantaa ja vahvistaa jo olemassa olevia säännöllisesti järjestettäviä yhteisiä neuvottelukokouksia tämän valiokunnan ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean kanssa. Haluaisimme, että järjestettäisiin ainakin viisi vuotuista kokousta kumman tahansa osapuolen kutsusta ja ennakoimattomien tapahtumien sattuessa myös näin tehtäisiin. Pyytäisin, että mukaan osallistuisi ulkoasioiden afette ja budjettivaliokuntien lainettu puhemiehistö sekä komission edustajat riippuen parlamentin pyynnöstä. Parlamentti pitäisi saada tietoa tehtävien ja operaatioiden tuloksista niin, että tulevaisuudessa parlamentti voisi parantaa hallintoaan ja suunnitteluaan. Lausunnossa pyritään luomaan uudet lähtökohdat YUTPn avoimuudelle, erityisesti niin, että säännönmukaisesti Euroopan parlamentille tiedotettaisiin tästä koskevista asioista meillä pitäisi olla myös tietoa kiireellisten aloitteiden rahoittamisesta koskien ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Pyydämme, että komissio lähettäisi parlamentille tulokset kuulemisista, jotka koskevat UTP ja YTPn operaatioista. Tätä pyydän lausunnossa. Toivon, että valiokunta voi sitä tukea, koska kyseessähän nyt on ainoastaan se, että AFET-valiokunnan kautta parlamentille annetaan se asema, joka sille Lissabonin sopimuksen mukaan kuuluu, ja niin, että se vastaa sen uusia toimivaltuuksia ja YUTPn rahoituksesta säännettyä. Tarkistuksilla on määräaika, mutta toivon, että tämän lausunnon suunta olisi sellainen, josta voitte olla yhtä mieltä eri ryhmissä. Kiitoksia. Grazie. Kollega eh, ricordo che te... Kiitoksia hyvä kollega Muniz. Muistutan siitä, että määräaikatarkistusten jättämisellä on 7.10. 10. äänestämme valiokunnassa 26.10. ja täysistuntossa menee sitten marraskuussa. Nyt aloitamme puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Lösing, olkaa hyvä. Äh, ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Muniz, für Ihre... Kiitoksia monista lausunnostanne. Haluaisin puhua lyhyesti. Minä ja ryhmäni nimenomaan pitävät hyvänä teidän tarkistustanne, joka koskee toimintojen välistä sopimusta, niin että olisi enemmän avoimuutta ja niin, että parlamentti otettaisi enemmän mukaan ja niin sillä olisi enemmän val- valvontavaltaa ja budjettivalvontavaltaa. Kuitenkin monissa muilla alueilla on suuria ongelmia erityisesti mitä tulee määrärahojen äh, kasvattamiseen yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Kue, NGL ja minä siis olemme siinä eri mieltä. Vaadimme sitä, että EU pitää olla rauhaa tukeva tekijä, eikä missään olosuhteissa käytä militaarisia sotilaallisia toimia. Olemme sitä mieltä, että taloudellisen toiminnan kautta ei saa EU lisätä köyhyyttä muissa maissa. Olemme sitä mieltä, että liberalisointitoimien kautta EU ei voi pienentää julkisen sektorin toimintamahdollisuuksia muissa maissa. Nykyisessä ulkopolitiikassa emme näe parannusta tai mitään suurempaa legitimiteettiä sotilaallisille operaatioille niin, että käytettäisiin, tai niitä, niitä käytettäisiin katastrofien yhteydessä, että pitää demokratisoida. Se, että parlamentille tiedotetaan, sehän ei näiden toimien luonnetta muuta. Määrärahat täytyy käyttää rauhanomaisen ulkopolitiikkaan. Grazie. Altri interventi dei colleghi? Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Neitsi. Meneer de voorzitter, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin mielelläni osaltani kiittää rouva Munisia ja siterata tästä lausunnosta, jonka hän on esittänyt. Jos sopii, haluaisin pyytää häneltä hiukan selvitystä. Haluaisin tietää, miksi hän on tässä ehdotuksessaan tarkistukseen viisi kohtaan kaksi ehdottanut, että tämä toinen osa poistettaisiin kokonaan. Jos nyt oikein ymmärrän, niin tuossa kohdassa kaksi tehdään ehdotus, jonka mukaan yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan tehtäisiin omat alajaottelunsa. Ja jos nyt oikein olen ymmärtänyt, tämä tarkistus pyrkii tuon kaiken poistamaan. Enkä ymmärrä tätä oikein. Haluaisin mielelläni kuulla lausunnon valmistelijalta selityksiä siitä, miksi näin tehdään se ensinnäkin. Toisekseen sallittakoon yleinen huomio, joka koskee meitä kaikkia. Tämä Parlamentti pyytää myös tässä lausunnossa, että se voi olla hyvin tarkasti otettuna mukaan, kun valmistellaan, seurataan ja arvioidaan, jos nyt niin saa sanoa, yhteistä ulko- ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Olemme kysyneet korkealta edustajalta, kun hän astui toimeen, että hän huolehtisi siitä, että meillä on erityiset mm, korkeat edustajat, jotka nimitettäisiin tästä parlamentista jo mielellään ennen kuin jollakin tapaa päätetään, kuka toimii ja missä. Ja viime viikolla meillä oli täällä tapaaminen Sudanin uuden korkean edustajan kanssa. Tiedätte, että Sudanissa tilanne on huono. Missään vaiheessa tuossa koko kuulemisessa ei ollut enempää kuin seitsemän parlamentin jäsentä paikalla puheenjohtaja mukaan luettuna ja vastaavia tapahtumia on ollut paljon. Voisin viitata myös viime viikolla pidettyyn parlamentaarisen yhteisvaltuuskunnan kokoukseen, Siinä olivat paikalla sekä meidän edustajamme että myös ähm, puolustusalivaliokunnan ja kansallisten parlamenttien edustajat. Tämä oli tietysti aivan hirvittävän noloa meille, jos nyt näin saan sanoa. Eli tietysti voidaan vedota tämän puolesta, sanoa, että on hyvä pyytää enemmän äänioikeutta, noin kuvannollisesti sitä, että saadaan enemmän olla mukana, mutta samaan aikaan pitäisi kyllä huolehtia siitä, että ollaan riittävän monilukuisina paikoilla silloin, kun meillä on mahdollisuus hyödyntää konkreettisesti sitä, mitä itse olemme oikeudeksemme pyytäneet. Ja tämä koskee yhtä lailla omaa puoluettani, sen ryhmää kuin kaikkia muitakin. Minun on tämä nyt tässä vain todettava, koska tämä ei ole kehittynyt hyvään suuntaan. Kiitoksia. Grazie onorevole Nez per il, per il suo commento, l'ultimo. Kiitoksia edustaja Neits tästä viimeisestä huomiosta, niin josta olen aivan yhtä mieltä. Sitten lopuksi annan puheenvuoron valmistelijalle vastauksia varten, mutta ensin haluaisin todeta, että tai kysyä, haluaako vielä joku kollega käyttää puheenvuoron. Näin ei ole, joten mikäli valmistelijalle käy, kuulemme vielä komissiota. Olkaa hyvä, Gary Miller. Thank you, Chair. Um, the Commission... Kiitoksia. Komissio pitää arvoa muun Muunisen lausuntoluonnosta. Komissio haluaa arvostaa keskustelun parlamentin kanssa tästä UTP-osasta, miten sitä voitaisiin parantaa, jotta voitaisiin parlamentin toiveet täyttää. Mutta tietysti komissio ei ole ainoa toimija tässä prosessissa. Toimintavälinen sopimus on kolmen osapuolen välinen komissioneuvosto ja parlamentti. Monet Rova Munisin äh, esille nostamista asioista, niitä täytyy käsitellä silloin, kun kaikki osapuolet neuvottelevat sopimuksesta. Tietysti myöskin tilanne on erilainen, kuten jotkut muut jäsenet ovat puhuneet, niin että nyt on korkean edustajan virka, joka tulee tästä sopimuksesta ja ulkoisuuden hallintohan avustaa siinä. Näemme lausunnon panoksena tähän keskusteluun, joka on vielä käynnissä ja johon täytyy ottaa kaikki tekijät toimijat mukaan. Korkean edustajan osalta tietysti jäsenet varmaan tietävät, että hän esitti hyvin laajan julistuksen poliittista vastuusta, joka on virallisessa lehdessä julkaistu ja liitetty neuvoston päätökseen, jolla EAD ulkosuhdehallinto eh, perustetaan. sen huomioon moniin kohtiin. Esimerkiksi 1, 8 ja 10 näyttävät olevan erityisen olennaisia. korkea edustaja on varmasti suuressa osassa uudessa toimintavälisessä sopimuksessa. Hän on sitoutunut tekemään työtä suuremman avoimuuden puolesta, mutta tietysti yksityiskohdista kohdista täytyy, niitä täytyy työntää neuvottelujen yhteydessä, jotka ovat vielä edessä. Komission puolelta voimme kommentoida joitakin tarkistuksia budjettiasioista. On viitattu tarkistukseen viisi, jossa ehdotetaan, että muutetaan budjetin rakennetta. Se on aika tekninen asia YUTPn kulut ovat yhdessä budjettikappaleessa osastossa ja siitä on sovittu toimintatyöllinen sopimuksen. Sitten on monia kohtia ja alakohtia. Tarkistus poistaisi koko tämän rakenteen. Se tarkoittaisi, että ei olisi vakautta vuodesta vuoteen jatkuvuutta budjettirakenteessa. Budjettirakenteesta täytyisi sopia vuosittain – Arvostaisin kovasti, että olisi vakaa rakenne avoimuussyistä, vastuunalaisuussyistä ja itse asiassa budjettimenettelyssä, niin varmaan jäsenet tietävätkin, että budjettivaliokunta on äänestänyt, että sen puolesta, että pidetään nykyinen rakenne, mutta olisi, tätä olisi kolme uusi, uutta budjettikohtaa jokaiselle YUTVn suurimmista missioista. Ja tämä lisää avoimuutta todellakin, ja se vastaa korkean edustajan pyrkimyksiä siinä julistuksessa, jonka hän antoi poliittisesta vastuusta. Avoimuutta pitäisi lisätä siis suurimmille missä oli myös hänen mukaansa. Eli pitäisi olla johdonmukaista sen kanssa, mitä menettelyssä on tehty, mutta jos tämä tarkistus hyväksytään, niin siitä tulisi meille kyllä ongelmia. Muut tarkoitukset ovat teknisiä luonteeltaan. Ehkä voin välittää kommenttini esittelijälle valmistelijalle suoraan. Mutta kuten sanoin, komissio ja sikäli kun tiedän, korkea edustaja myöskin on sitoutunut tekemään työtä suuremman avoimuuden puolesta ja olemme täysin mukana näissä neuvotteluissa, jotka ovat edessä uudesta sopimuksesta. Kiitoksia. Allora, le risposte e la conclusione alla... Kiitoksia sitten valmistelijalle puheenvuoro. Hän voi vastata ja vetää yhteen keskustelun. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvan Neitse, tarkistus viisi. Siinä on tarkoituksena olla rajoittamatta parlamentin toimivaltuuksia budjettiasioissa YUTPn osalta jo olemassa oleviin kohtiin niin, että ei olisi mitään joustavuusmahdollisuutta, otan huomioon, että juuri tämä budjetin luku neljä – on se, johon eniten eh, sovelletaan joustavuutta ennalta eh, arvaamattomissa tilanteissa tai silloin, kun budjettivuoden aikana muutoksia tehdään. Kyseinen luku on ainoa budjetin luku, jolla on näin tiukat vakauspuitteet. Tämä on budjetin ainoa vakaa luku. Jos katsomme maatalousbudjettia, niin eihän siellä puhuta riiseistä ja banaaneista eh, tai kaurasta erikseen. Ei meidän tarvitse tehdä näin tiukkoja rajoituksia ulkopolitiikkaan. No, se oli ihan järkevää, koska hallitusten väliset kulut olivat tarkkaan määriteltyjä ja parlamentilla ei ollut niihin sanomista – parlamentti teki päätöksen toisista asioista, mutta nyt tilanne on toinen ja meillä on nyt mahdollisuus poistaa nämä rajoitukset ja poistaa tämä jäykkyys ulkopolitiikan budjetista. Uskon, että tämä edesauttaisi avoimuutta ja parlamentin osallistumismahdollisuutta päätöksentekoon. Olen yhtä mieltä teidän kannastanne koskien jäsenten läsnäoloa kokouksissa komission ja korkean edustajan kanssakin kokouksissa on oltava läsnä, mutta meillä on oltava teori- teoreettiset puitteet, jotka mahdollistavat jouston ja osallistumisen, ja siihen tällä tarkistuksella pyritään. E, joten todella tarkoituksena on vain saada lisää joustoa parlamentin osallistumiseen. Sitten Lockmillerille lausunnon tarkoituksena on luoda vuoropuhelupuitteet muiden toimielinten kanssa budjettiasioissa, eikä ole tarkoituksena määritellä YUTPn sisältöä, joten ainakaan tässä lausunnossa, vaikka ehkä muissa keskusteluissa niin voidaankin tehdä, niin tässä ei voida puuttua siihen asiaan, että otetaanko mukaan sotilaalliset seikat vai ei, mutta se ei ole kylläkään tämän lausunnon aihe. Komissiosta minusta olisi oikein mukava äh, järjestää kokous komission kanssa silloin, kun se teille parhaiten sopii koskien tätä lausuntoa. Kiitoksia. Grazie. Non c'è altro, allora passiamo al punto. Kiitoksia. Ei muita puheenvuoroja. Siirrymme kohtaan kuusi. EUn nopean toiminnan valmiuksien luominen. Tämän nopean toiminnan mekanismin perustaminen, sillä on suuria vaikutuksia ulkopolitiikkaan tarkkaan. Tämä ei koske ainoastaan humanitaarisia seikkoja. Tästä syystä AFET-valiokunta on päättänyt laatia lausunnon kehitysyhteistyövaliokunnalle. Se on vastuuvaliokunta tässä asiassa. Ja AFET-valiokunta on pyytänyt, että se olisi mukana työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti mietinnön laatimisessa. Valmistelijamme on edustaja Weber. Hän on täällä läsnä. Anna hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten juuri totesitte, puheenjohtaja. Mietintö, joka koskee nopean toiminnan joukkoja, on mietintö, joka on ollut kehitysyhteistyövaliokunnalla eilen iltapäivällä esillä ja ulkoasiainvaliokunta on päättänyt laatia lausunnon tähän mietintöön. Minun on todettava, että tämä on kehitysyhteistyövaliokunnan oma-aloitteinen mietintö ja että komissio antaa tiedonannon nopean valmiuden luomisesta vielä ennen tämän vuoden loppua. Siinä mielessä tämä kehitysyhteistyövaliokunnan mietintö ja tämä lausunto on nähtävä osana laajempaa prosessia. Meidän valiokuntamme AFETin näkökulmasta lausunnossa, jonka laadin, halusin korostaa muutamia seikkoja, jotka minusta vaikuttivat tämän valiokunnan kannalta oleellisemmilta. Ensimmäinen tärkeä seikka AFETin lausunnossa on komission varapuheenjohtajan korkean edustajan rooli kaikkien toimien koordinoinnista kolmansissa maissa ja niiden alueilla. Ja meidän on painotettava, että Euroopan ulkosuhdehallinnon rakenteen ja työtapojen pitäisi tähdätä Euroopan unionin toiminnan johdonmukaisuuteen ja yhtenäisyyteen kriisitilanteissa. Se pitää mainita tässä lausunnossa. Lausunnossa myös korostetaan, että on saatava aikaan synergiaa, koordinointia muiden välineiden kanssa, kuten esimerkiksi niiden, jotka kuuluvat yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Tämä koskee niitä, jotka jo ovat paikan päällä tai jotka mahdollisesti perustetaan katastrofin jälkeen. On myös hyvin tärkeää, että ollaan tehokkaita Tehokkuus on oleellista, kun reagoidaan kriisitilanteisiin, olipa kyse e, näistä nopean toiminnan joukoista. Tämä on erityisen tärkeää tämänhetkisessä taloudellisessa Euroopan unionin tilanteessa, koska meidän on tietysti käytettävä paremmin niitä voimavaroja, joita meillä Euroopan unionissa on, ja unionin ja jäsenvaltioiden on niitä mahdollista irrottaa tällaisessa tilanteessa. Sitten sotilaallisesta puolesta, miten ehkä voitaisiin kriisitilanteissa hyödyntää yhteistyötä sotilasvoimavarojen kanssa. Lausunnossa todetaan, että tämän tulisi olla vain viimeinen vaihtoehto, kuten Oslon suuntaviivoissa mainitaan. Ja tämä liittyy myös humanitaarisesta avusta saatuun konsensukseen. On kuitenkin tunnustettava, että jokainen kriisi on omanlaisensa ja jostakin kriisistä, tilanteesta, alueesta riippuen sotilaallisilla voimavaroilla voi olla oma merkityksensä tilanteen vakauttamisessa. Laatimassani lausunnossa korostetaan myös yhdistyneiden kansakuntien koordinoivaa asemaa. Sitä ei voida unohtaa, kun ajatellaan tällaista maailmanlaajuista vastinetta. Meidän on myös kiinnitettävä huomiota kaikkiin kansainvälisiin toimijoihin, jotka ovat mukana paikan päällä tällaisissa katastrofitapauksissa. Puheenjohtaja, te mainitsitte vielä jotakin siitä, että AFET-valiokuntamme on pyytänyt yhteistä mietintöä kansalaisyhteiskun kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Olen pahoillani, en oikein kuullut tätä tarkasti. Jos voitte toistaa tuon kohdan vielä, arvostaisin sitä suuresti. Kiitokset. E lei mi chiede se riguardo all'associazione con la, all'associazione alla... Siis koskien eh, mietinnän laatimista DV-valiokunnan kanssa ja työjärjestyksen artiklasta 50. Näin juuri on. Olemme pyytäneet, että, että sovellettaisiin työjärjestyksen artiklaa 50 niin, että voisimme tehdä työtä yhdessä DV-valiokunnan kanssa, vaikka tosin rinnakkain. My question is, do we have... Kysymykseni kuuluu, onko meillä toistaiseksi vielä saatuna vastausta tähän pyyntöön? No, non c'è ancora risposta questa, questa. Emme ole saaneet vielä vastausta tähän pyyntöömme. Luultavasti Strasbourgissa saamme vastauksen. E, quindi apriamo gli interventi. E- no, nyt aloitamme keskustelun ensimmäisenä. Edustaja Gaaler, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa lyhyesti muutaman sanan. Don John itse asiassa varjoistelija, hän voi olla paikalla tänään sen vuoksi. Hänen nimissään haluan tässä sanoa lyhyesti muutaman sanan. Ja nyt sitten englanniksi. Ensinnäkin kiitoksia kollega Weberille. Mielestäni hänen lausuntonsa on erittäin hyvä pohjatyöllemme. Deven mietintö keskittyy pelastu- siviilioperaatioihin, mikä täytyy mainita, kun puhutaan nopeasta toiminnan joukosta, niin ei pitäisi kuitenkaan olla käsittelemättä kahta muutakaan asiaa, että EUlla on myös, jos tarpeen, myös sotilasoperaatiot käytössä. Kun on näin paljon välineitä, Täytyy olla sen vuoksi vahva koordinaatio on keskeistä, että korkea edustaja ja varapuheenjohtaja komissiossa voi olla tässä osassa varmistaakseen hyvän, hyvät siviili- ja sotilasoperaatiot ja kattavan lähestymistavan nopeissa nopeiden joukkojen toiminnassa. Tämä aspekti on hyvin otettu huomioon Rova Weberin lausunnossa ja haluaisin mennä pidemmällekin tässä asiassa, koska Rova Aston on parhaassa asemassa koordinoimaan EU-toimia. Että todellakin nopea toiminta voidaan parata. Hän täytyy antaa pysyvä mandaatti, jonka avulla hän pystyy aktivoimaan kriisisolun hätätilanteessa, jotta voidaan alkaa työt nopeasti ja ilman, että täytyy mennä neuvostopaikalle joka kerta. Sitten varautuminen sotilaskeinoihin. sitten aina kun siviilikeinot eivät ole mahdollisia tai tehokkaita. Voidaan silloin varautua YTTP-toimiin ja sitten kun valmiusrahasto on käytössä, niin silloin voidaan nopeammin ryhtyä toimia. On kuitenkin muita sotilas, sotilaallisia välineitä, jotka voitaisiin mobilisoida, kuten paremmat joukot, tai sitten Eindhovenin ilma, ilmatoimintakeskus. Teemme läheistä yhteistyötä Weberin kanssa ja EVPn tarkistuksia. Lopuksi yleisempi huomio. TV-mietintä keskittyy nopean toiminnan joukkoihin EUn ulkopuolisissa kriiseissä. Olisi mielenkiintoista ajatella myös mahdollisia hätätilanteita Euroopassa ja ottaa huomioon uusi solidaarisuuslauseke Lissabonin sopimuksessa. Seuraavana edustaja Komutsakos. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä lausunnosta. Mielestäni se on aivan oikean suuntainen. Ja mitä sen sisältöön tulee, olemme kaikki samaa mieltä siitä, että on tarpeen kehittää kattava proaktiivinen suhtautumistapa katastrofeihin. Tämä on haaste, joka meidän on kohdattava. On monta eri mahdollisuutta. Ensinnäkin perustavanlaatuinen on se, että luodaan synergiaa siviili- ja sotilasvoimavarojen välillä, ja tämähän mainitaan myös tekstissä, jota tänään käsittelemme. Toinen seikka on se, että parannetaan ennustettavuutta ja siten myös EVI, EUn eh, siviili- kriisinhallinnan valmiutta. Sekin mainitaan täällä tekstissä. Ja lopuksi vielä pitää ottaa oleellisia askelia, jotta voidaan luoda EUn pelastuspalvelujoukot, kuten Barnierin raportissa on ehdotettu. Tämäkin elementti on mainittu. Mutta se, mikä tästä puuttuu, tästä meidän keskustelustamme, on se tekijä, että otetaan huomioon artiklan 214 kohta 5. Puhun siis Lissabonin sopimuksesta. Siinä lähdetään ajamaan eurooppalaista vapaaehtoista humanitaarista e, joukkoa ja haluaisin viitata tähän, kuten mainitsin, sopimuksen artikla 214 kohta 5 siinä on seuraava teksti. Jotta voidaan luoda puitteet nuorille eurooppalaisille toimia humanitaarisissa unionin avustustoimissa, on perustettava eurooppalaiset humanitaarisen toiminnan joukkojen johtoryhmät. Tämä toimii normaalin lainsäädännön puitteissa ja näin määritetään näitä joukkoja ja niiden valmistelua koskevat säännöt ja tekijät. Uskon, että puheenjohtaja, hyvät kollegat, tämä on Lissabonin sopimuksessa hyvin oleellinen määräys, joka tulisi ehdottomasti liittää tähän tekstiin, tekstiin josta tänään keskustelemme. Meidän on siis annettava Euroopan kansalaisille ja ennen kaikkea nuorisollemme puitteet, joissa eh, he tai se voivat aktiivisesti osallistua humanitaarisen avun, eh, pelastuspalvelun, avun, ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen torjunnan toimiin sellaiset laajemmat hankkeet, jotka liittyvät talouteen ja koulutukseen, voisivat myös sivuta tätä. Voimme siis käyttää jo olemassa olevaa yhdistyneiden kansakuntien kokemusta hyväksi. Ja lopuksi vielä puheenvuoroni päätteeksi totean, että kaikki tämä voidaan taata luomalla eurooppalaiset eh, humanitaarisen toiminnan, vapaaehtoisen humanitaarisen toiminnan johtoryhmät, kuten sopimuksissa määrätään. Uskon, että tämä voitaisiin hyvinkin viisasta ja hyvin ottaa tähän tekstiin mukaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia sitten edustaja Ja, vielen Dank. Auch äh, in diesem Bereich spreche ich als... Äh, Kiitoksia. Myös tässä olen ryhmäni QNKn varjoesittelijänä. Täytyy tehdä heti alkuun selväksi, että nykyisessä muodossaan emme voi olla tämän lausunnon puolesta. Myöskin tässä pääkritiikkikohta on siviili- ja sotilasvälineiden suhde, jota täällä erityisesti painotetaan ja vaaditaan. Toinen kohta on se, että tämän ulkosuhdehallinnon positiivista osaa, niin kuin se tässä on kuvattu, emme jaa. Toisaalta institutionaalinen sekaannus tässä siviili- ja sotilasvälineessä ja sitten puuttuva avoimuus ja demokratiavaje ovat tässä ongelmina ulkosuudenhallinnossa. Toiseksi haluaisin viitata siihen, että vaaditaan sotilastukea kriisienhallinnassa niin, että käytetään hätätilanteissa sotilasvälineitä. Vaikka tässä ei ole vielä tähänkään mennessä tarpeellista määrärahoja ja infrastruktuuria, jotta voitaisiin hätätilanteisiin reagoida tarvittavalla valalla, niin sehän johtuu puuttavasta poliittisesta tahdosta, se mikä on luonnollakin. Se ei riipu asioiden luonteesta sinänsä. Perustelut sotilasbudjeteille siellähän, jos sieltä otettaisiin jäsenvaltiossa, niin siitä saataisiin sitten siviilipuolelle Eli nämä sanat ovat ihan absurdit. Jos asioiden riisunnan kautta saataisiin nämä rahat, niin se ei tunnu tulevan edes harkintaan ja neuvotteluihin EU-ssa. Vaadimme sitä, että hätätilanteessa ei käytetä sotilasoperaatiota EU-ssa eikä sen ulkopuolella. Haluaisin käsitellä vielä yhtä osa-aluetta, jota kuvaillaan kohdassa kolme. Vaikka periaatteessa hylkäämme tämän siviilisotilasapiirinen sekoittamisen keskenään, niin tämä kohta on positiivinen. Minusta on positiivista sanoa, että sotilasvälineet ovat viimeinen vaihtoehto ne pitäisi olla, mutta sehän tietysti on ristiriidassa tämän lausunnon periaatteellisen sävyn kanssa ja EUn periaatteellisen politiikan kanssa, jossa tämä siviili- ja sotilasavun sekoittaminen toisiinsa institutionaalisena yleistetään ja otetaan olennaiseksi otaksi äh, katastrofivalmiutta. Tässä on siis ajatuskulkuja, joita voin pitää positiivisena, mutta toisaalta ne johtavat absurditeetteihin. Haluaisin viitata vielä niihin kokemuksiin, joita on saatu Afganistanista muista maista, Meillä oli eli kuulemistilaisuuksia, siellä oli apuorganisaatioita mukana, ne sanovat koko ajan selvästi, että asiat syövät vain ilman sotilastukea, eikä sen kanssa. Nessun altro intervento? Muita puheenvuoropyyntöjä ilmeisesti. Haluaako komissio puhua? No, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Kiitokset arvoisat parlamentin jäsenet. Olen Peter Benning, olen ECO-pääosaston varapääjohtaja komissiossa. Kiitokset siitä, että saan hiukan kertoa näkemyksiä tästä mietinnöstä ja ehdotuksia suosituksista neuvostolle. Komissio arvostaa parlamentin intressiä EUn kriisin hallinnassa. Tämä on tärkeä aihe myös meidän kansalaisillemme. Äskettäisen eurobarometritutkimuksen mukaan 90 prosenttia kansalaisista haluaa EUn tekevän enemmän, kun maahan kohdistuu katastrofi. Olemme panneet merkille mielenkiinnolla parlamentin lausuntoja ja päätöslauselmia tästä asiasta kuluneina vuosina. Euroopan parlamentti on myös taannut rahoituksen 7,5 miljoonaa euroa vuodessa vuodesta 2008 vuoteen 2010 valmistelutoimia varten. Tämän avulla on voitu kokeilla uusia konsepteja. Me tiedämme parlamentin näkemyksen EUn kriisinhallintakyvystä. Siihen sisältyy myös parlamentin helmikuussa 2010 antama päätöslauselma Haitista ja parlamentin näkemys on esillä myös tässä mietintöluonnoksessa. Vuosi 2010 oli kaikkea muuta kuin keskimääräinen vuosi. Kriisinhallinnassa Haiti ja viimeisinä Pakistan ovat räikeitä esimerkkejä kriiseistä. Niissä kansainvälisen humanitaarisen yhteisön kykyä on koeteltu laaja-alaisten kriisien hallinnassa äärirajoille asti. Euroopassakin on ollut huomattavia tapahtumia, kuten esimerkiksi Islannin tulivuoren purkaus, tulvia monessa maassa Keski-Euroopassa ja mm, Venäjän ennennäkemättömän mittakaavan metsäpalot. Kaiken kaikkiaan tätä siviili palvelutoimintaa harrastettiin yli 20 kertaa tänä vuonna ja tästä luonnollisesti seuraa monia eri kysymyksiä. Ensinnäkin kun ajatellaan, miten katastrofit eh, lisääntyvät ja ovat yhä monenlaisempia, tarvitaan enemmän riskiarviointitoimia ja siksi komissio on sekä EUn sisällä ennaltaehkäisevällä strategialla että EUn ulkopuolella pyrkinyt vahvistamaan eh, katastrofien riskinhallinta. Haiti ja muut katastrofit ovat osoittaneet, että EUn eh, siviili kriisinhallinta keinot ovat toimineet suhteellisen hyvin, mutta koska kyse on edelleen vapaaehtoisesta panostuksesta, jäsenvaltiolta voidaan vielä eh, paljon enemmänkin lisätä ennalta arvattavuutta, kuten täällä ilmaistiin muutama minuutti sitten. Siksi komissio aikoo tulevina kuukausina ehdottaa parlamentille ja neuvostolle tiedonannon muodossa omat näkemyksensä EUn toimintavalmiuden parantamisesta. Ja siinä lähdetään rakentavasta kustannustehokkaasta lähestymistavasta, eikä unohdeta sitä, että ensisijainen vastuu on kansallisilla hallituksilla, mutta on olemassa monia eri keinoja, joilla EUn yhteistyöllä voidaan saada aikaan todellista lisäarvoa. Ja Tällä hetkellä EUn voimavarojen käyttö perustuu, kuten jo totesin, vapaaehtoiseen tapauskohtaiseen jäsenvaltioiden antamaan apuun siviilikriisinhallinnassa. On olemassa jonkin verran improvisointia, eikä päätöksiä joskus tehdä ihan niin nopeasti kuin voitaisiin. Tilanteissa, joissa on kyse todellisesta kriisistä, Eurooppa kuitenkin tarvitsee sellaisen järjestelmän, jossa voidaan taata kaikkien voimavarojen olevan välittömästi käytettävissä. Siksi komissio alkoi kehittää viiteskenaarioita erilaisia kriisejä varten. Toisekseen kartoittaa jäsenvaltioiden voimavarat, jotka ovat EU-vastinetta varten olemassa ja käytettävissä, pyytää jäsenvaltioita pitämään oleellisia voimavaroja valmiudessa niin, että ne ovat välittömästi käytettävissä, kun tarve tulee. Ja toisekseen ja vielä viimeisenä varmistaa sen, että on olemassa kuljetusvalmius, jotta EUn apu saadaan välittömästi käyttöön. Avunpyynnön jälkeen komissio pyytäisi välitöntä voimavarojen käyttöönottoa kolmansissa maissa. Komissio varmistaa koordinoinnin paikan päällä, olkoonkin että yksittäiset tiimit ovat kansallisen johdon alaisuudessa. Näin luotaisiin EUn nopean toiminnan joukot ja poikkeuksellisissa tilanteissa Oslon suuntaviivojen mukaisesti siviili, kriisinhallinta ja humanitaarista apua voidaan täydentää sotilasvoimavaroja hyödyntämällä. Esimerkiksi sotilastahot voivat tarjota kuljetukset ja kaluston, raskaan kaluston. Me pyrimme yhdistämään sotilastahot sotilasvoimavarat tehokkaammin muuhun apuun ja me pyrimme luomaan EUn siviilikriisinhallinnasta vielä tehokkaamman se on sitä joskus jo ollutkin, mutta se ei aina ole kovinkaan näkyvä. Näkyvyys sinällään ei ole mikään tarkoitus, mutta Euroopan kansalaisilla on oikeus tietää, miten eurooppalaista apua on annettu. Tämä tiedonanto, jonka mainitsin, on vasta ensimmäinen askel. Ensi vuonna komissio tekee lainsäädäntöehdotukset suositusten täytäntöönpanemiseksi. Me odotamme suurella mielenkiinnolla yhteistyötä parlamentin kanssa kehittäessämme tätä lainsäädäntöä ja me laskemme teidän tukenne varaan, kun me teemme ehdotuksia, joilla voidaan muuttaa nämä kunnianhimoiset tavoitteet todellisuudeksi. Suuret kiitokset. Grazie la relatrice per le conclusioni. Kiitoksia sitten valmistelija loppupätelmiä varten. The colleagues who contribute. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuvat keskusteluun ja tietysti odotan tarkistuksia, joita varmaankin esitetään. Sotilasoperaation käyttämistä viimeisenä hätävarana ilman, että käsitellään asian ideologisia puolia, niin on tärkeää EUlle käyttää kaikkia mahdollisuuksia, joita unionilla on, kun puhutaan sotilas operaatiosta ei tietenkään puhuta, että aloitetaan eri maailmanosissa sotia, mutta mieluumminkin, että yritetään käyttää sotilasvälineitä sen mandatin mukaan, joka niillä olisi. Tietysti kollegat ovat vapaita esittämään tarkistuksia, ehkäpä jopa poistaakseen jotenkin näistä kohdista. Haluan kiittää myös komissiota sen puheenvuorosta. Siitä saatiin oikeastaan esimakua siitä, mikä tämä tiedon, joka meille varmaan tulee ensi vuoden alussa, miltä se sitten näyttää. Ja mielestäni tässä mielessä on todellakin tärkeää painottaa, että meidän vaatimuksemme siitä, että AFET olisi myöskin raportoija näissä alueissa, on tärkeää myös tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia. Muistutan, että tarkistusten jättämisen määrä aika on 70. kello 12. Äänestämme valiokunnassa 26.–27. lokakuuta. Seuraava kohta käsittelee seuraavaa asiaa. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EUn takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille Euroopan unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja takauksista mahdollista aiheutuvien tappioiden varalta. Valmistelija edustaja Peijung. Tämä on aihe, johon parlamentti ottaa kantaa yhteispäätösmenettelyssä viisaiden ryhmän kertomuksen jälkeen koskien EIPn toimintaan edistäjänä Kamde Syy. Tämä on äärimmäisen kiinnostava asia koskien EIPn roolia ulkoisten toimien rahoittamisessa, erityisesti koskien kehitysyhteistyön rahoitusta. Ei pidä unohtaa sitä, että Meillä on uusi toimija EUn ulkopolitiikassa, nimittäin ulkosuhdehallinto, josta tulee tarpeellinen EIPn kumppani. Nyt annan puheenvuoron edustaja P. Jounille. Hän voi kertoa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Vous avez... Kiitoksia puheenjohtaja. Sanoitte jo paljon tärkeitä asioita on totta, että ulkoasian valiokunnalle on tärkeää avustaa tässä budjettivaliokuntaa, joka on vastuuvaliokunta, sillä EIP ja sen valtuudet, joita nyt tarkistamme kahdeksi vuodeksi, se on ulkoisen politiikan alalla EUn rahoitusväline. Edelleen aivan kuten sanoitte, Tähän sovelletaan, sovelletaan yhteispäätösmenettelyä tuomioistuimen päätöksen jälkeen, että parlamentin on todella toimittava yhteistyössä äh, tässä budjetti- ja DV-valiokuntien kanssa meidän on tehtävä hyvää yhteistyötä, jotta saisimme aikaan vahvan kannan parlamentilta. Edelleen, kun ajatellaan EIPn toimintaa uudessa tilanteessa. Te viittasitte Kamdesyyn johtaman ryhmän töihin, joka koskee Euroopan investointipankin kehitystä ja rahoitusvälineitä, joita voimme käyttää ulkopolitiikassa tulevina vuosina. Aivan lyhyesti haluaisin todeta, että komissio on äh, tehnyt ehdotuksia, joista kaikki eivät välttämättä tiedä. Viisi tärkeää ehdotusta. Vaihtoehtoinen mandaatti, kaksi miljardia euroa lisää hankkeisiin, joilla ehkäistään ilmastonmuutosta. Tämähän kuuluu täysin EUn politiikkaan. Toisekseen se on aika erilainen asia, ja joka koskee EIPn työtapojen muuttamista – tavoitteita ei enää asetettaisi alueellisesti niin kuin nyt, vaan ne olisivat horisontaalisia, joita ei kohdenneta maantieteellisesti. Meillä olisi kolme politiikkaa, ilmastonmuutoksen torjunta, infrastruktuurien kehittäminen ja yksityisen ja paikallisen talouden, erityisesti pk-yritysten tukeminen. Ja kaiken kaikkiaan pyritään tukemaan alueellista integraatiota. Kaikki tiedämme, että se on tarpeen. Sitten kolmas komission kanta koskee sitä, että EIPn rahoitus linkitettäisiin tiiviisti EUn ulkopolitiikkaan. Tätä tilannetta on koko ajan valvottava ja on erityisesti vahvistettava EIPn kykyä tukea EUn kehitystavoitteita. Viides komission ehdotus koskee sitä, että välittömästi laajennettaisiin EIPn valtuuksia koskemaan Islantia, Valko-Venäjää, Irakia, Kambodžaa ja vielä viidettä maata. Uskon, että muutkin valiokunnat tukevat sitä, että tukisimme valtuuksien muuttamista komission ehdotuksen mukaisesti. Mutta meidän on kuitenkin syvennettävää pohdintoja ja valmisteltava jatkoa, koska näemme kyllä millaisia haasteita on tulossa koskien uusia rahoituspuitteita ja valtuuksia. Ensinnäkin, jos haluamme, että EIP ja meidän politiikkamme on mahdollisimman tehokasta, ehdotamme, että vahvistaisimme tätä rahoitusvälinettä nostamalla merkittävästi rahoituskattoja. Siksikin, että paljon rahaa on jo kulutettu, koska on otettu mukaan viisi uutta maata – niin nyt meidän pitäisi eh, nämä maat mukaan ottaa, mukaan huomioiden eh, nostaa rahoituskattoja vuosille 2011-2013. Toivomme myös, että EIP lisää toimintaansa ja keskittyy toiminnassaan, koska ei tarvita EU-takeita tiettyisiin hankkeisiin, jotka eivät eh, vastaa EUn poliittisia tavoitteita. Meidän on siis ja, jaoteltava paremmin hankkeet, jotka tarvitsevat takuita ja ne, jotka eivät niitä tarvitse. Lopuksi olemme tehneet ehdotuksen, mitä ei vielä ole olemassa. Tästä ollaan usein täältä keskusteltu. Myös DV-valiokunnassa on keskusteltu siitä, että aktivoittaisiin 500 miljoonan valtuudet, jotka kohdistettaisiin mikrolainoihin. Mikäli lisäystä tulee, ja se tulee olemaan loppujen lopuksi tarpeen, että jos kattoja nostetaan ja toiminta keskitetään, arvioitaisiin uudelleen EIPn menettelyjen ja meidän pitäisi paremmin pystyä arvioimaan ja seuraamaan EIPn hankkeita ja meidän pitäisi saada myös paremmin tietoja niistä niin, että voimme arvioida todella suoritettua työtä niin, että kuulisimme myös laajemmin kansalaisyhteiskuntaa. EIPllä ei ole tällä hetkellä tällaisia mahdollisuuksia. Se merkitsisi, että olisi lisättävää inhimillisiä resursseja merkittävästi koskien EIPn ja humanitaarista toimintaa edelleen. EIP on ottanut mukaan tietysti näistä huomioista, mutta monet kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat varoittaneet siitä, että meidän pitäisi pitää varamme, ettei EIP käyttäisi sellaisia rahoitusvälineitä, joilla on liian merkittävä rooli veronkierrossa. Käytän tässä vähän kaunistelevia ilmaisia. Meidän on siis oltava hyvin valppaina, kun mukana on muitakin rahoitusinstituutioita. Ehdotamme siis myös toimielinten toiminnan kehitystä AFET-valiokunnan pitäisi olla keskustelussa täysin läsnä. Aivan ensiksi pitäisi järkeistää olemassa olevien rahoitusvälineiden käyttöä, ja niitä voitaisiin lähentää. Olette havainneet, että monet merkittävät henkilöt ovat tukeneet sitä, muun muassa IBS e ja, ja jäljenrakennuspankissa. Toisekseen ajatus siitä, että olisi järkeistä kehitettävä välineiden käyttöä ja olisi perustettava EUn, EUn kehitys- ja yhteistyöfoorumi. Tämä voisi olla oikeasuuntainen ehdotus, kunhan komissiolla on mahdollisuus valvoa sitä, mitä tapahtuu. Tänä päivänä meidän avustuksellamme komission on taattava EUn politiikka. Edelleen samansuuntaisesti kuin muissakin mietinnöissä tässä valiokunnassa on todettu, on ajateltava EIPn toiminnan alueellistamista. Ajatellaan vaikka Eurovälimerin pankin toimintaa. Eurovälimerin mietinnössämme me rohkaisemme tätä kehitystä, jossa voidaan olla tehokkaampia ja voidaan löytää ulkoisia kumppaneita, tietenkin niin, että hallin, hallitaan että EIP hallitsee tilannetta, koska tietenkin näihin rahoitusvälineisiin liittyy tiettyä huolta. Meillä on nyt tämä ulkosuhdehallinto, ja olemme ehdotuksissamme korostaneet merkittävästi sitä, että kaikki EUn toimielimet ja myös ulkosuhdehallinto olisivat täysin mukana tässä yhteistyössä komission, EIPn ja parlamentin sekä ulkosuhdehallinnon välillä, joten monissa tarkistuksissa muistutetaan tästä, että EU-suhde, EUn ulkosuhdehallinto todella löytäisi oman paikkansa menettelyssä. Anche per una esposizione molto chiara. E- Kiitoksia tästä hyvin selkeästä ja tehokkaasta alustuksesta. Nyt annan puheenvuoron varjoedisesittelijöille Ensimmäisenä edustaja Giannaku. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πράγματι η έκθεση αυτή, αλλά ιδίως η γνωμοδότηση από την Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietintö tai oikeastaan valiokuntamme lausunto on erityisen tärkeä. Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että tässä on kyse myös Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Se ja varainkäyttö siihen liitetään viisaiden ryhmän raporttiin. Näin voimme nähdä tarkalleen, miten hyvin nämä politiikat ovat toistaiseksi toimineet. Kyseessä on lainojen myöntäminen Euroopan unionin ulkopuolisille maille. Jos halutaan tarkastella tätä varsinaista substanssia, niin ehkä eh, jää miettimään sitä, onko Euroopan etu aina kolmansien maiden kehitystavoitteiden kanssa samalla linjalla. Näin ei välttämättä ole. Jos me haluamme suojella Euroopan etuja, pitää meidän kyetä tekemään niin, että edistämme myös kolmansien maiden kehitystä. Ja kysymys, joka pitää esittää, kuuluu, miten mitataan onnistumista kehitysyhteistyötavoitteiden osalta yleisesti ottaen. Minä olen seurannut tätä asiaa 1980-luvulta asti, mutta mielestäni emme voi väittää, että Euroopan ulkopolitiikka olisi kehitysyhteistyön osalta toiminut, kuten sen pitäisi, eikä se mielestäni ole myöskään palvellut unionin ja sen kumppanien taloudellisia etuja. Joten suhtaudun varsin epäillen siihen, olemmeko ylipäätään saavuttaneet tavoitteemme tällä kyseisellä alalla. Minun mielestäni herra Pejon on saanut aikaan erittäin hyvän lausunnon, perusteluosan, ja pidän myös tuosta ajatuksesta, jossa annetaan 500 miljoonan euron lisävaltuudet mikrolainojen rahoitukseen, jotta voidaan edistää pieniä hankkeita. Takanahan on se, että me olemme jo kauan sitten investoineet paljon paikallisiin järjestöihin, kolmansien maiden kansalaisjärjestöihin, pieniin säätiöihin ja vastaaviin ja suhtaudun aika epäillen siihen, ovatko nämä paikalliset tahot itse asiassa toimineet. Ja onko se, mitä paikallisella tasolla on saatu aikaan, ollut kovinkaan onnistunutta. Joissakin maissa on sellainen ongelma, että pitää ensinnäkin puuttua vakavaan köyhyyteen ennen kuin lähdetään toteuttamaan näitä pienen mittakaavan hankkeita. Uskon, että kysymykset, jotka herra Pejon ottaa huomioon perusteluissaan, tukevat myös niitä ajatuksia, joita itse esitän. Hän puhuu myös siitä, miten Euroopan investointipankin tulisi tehdä yhteistyötä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa. Tarvitaan myös jonkinlaista valvontaa meidän valiokuntamme puolelta, ei pelkästään kehitysyhteistyövaliokunnalta. Kiitoksia. Grazie, collega Giannaku. Prossimo intervento. Kiitoksia. Seuraavaksi Varja esitteli Hautala. Thank you very much, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja Mielestäni on tärkeää ymmärtää. EIPn rahoituksen mittakaava. Ainakin kaksi vuotta sitten se oli nimittäin suurempi kuin Maailmanpankin globaalissa rahoituksessa ja tietysti maantieteellinen kattavuus on käytännössä koko maailma tällä hetkellä. Täytyisi todellakin miettiä, että miten voidaan parantaa johdonmukaisuutta ja koherenssia tässä Euroopan investointipankissa niin, että liitetään ne paremmin yleisiin tavoitteisiin Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ja olen täysin samaa mieltä, että yksi päätavoitteista on kasvattaa kehitysyhteistyön roolia tässä verrattuna projektien äh, voitollisuuteen, joka on näyttänyt olevan siellä tähän asti. Voin vain kiittää komissiota siitä, että se ehdottaa sitä, että projektien vaikutus kehitykseen pitäisi mitata ja tarkistaa ennen rahoitusta. Mutta haluaisin myös sanoa, että ennen kuin lisäämme rahoitusta EIPn osalta, pitäisi tutkia näitä mekanismeja, että miten tällaista johdonmukaisuutta yleisen ulkopoliittisen yleisiin ulkopolitiikan ja kehityspolitiikan tavoitteisiin voidaan saavuttaa. Kansallisjärjestöt ovat tehneet kovasti työtä avoimuuden lisäämiseksi EIPssä. Ja haluaisin mainita, että viime viikolla minulla oli mahdollisuus puhua eh, herra Nikiforos Diamandokselle, joka on oikeusasiamies, ja kysyin, että miten Euroopan parlamentti ja EU voivat lisätä kansalaisten oikeuksia tietää niin kutsuttu avoimuus pääsy kolmessa maissa on kyseessä. Ja hän mainitsi, että kun hän puhuu EIPn kanssa, niin hän puhuu aina siitä tarpeesta, että täytyy saada, että kansalaisten täytyy saada tietoja suurista projekteista, joita EIP rahoittaa. Ja haluaisin todellakin nähdä sen, että Euroopan parlamentti ja tämä AFET-valiokunta tukevat oikeusasiamiestä tässä tärkeässä tavoitteessa. Haluaisin myöskin sanoa, että on tärkeää ymmärtää, että että jotkut suuret projektit voivat olla sellaisia, joilla on suuri ympäristövaikutus. Se on vaikutusten arvioinnissa ollut se asia, josta on eniten keskusteltu tähän asti, mutta on vaikutus myös alueellisiin ja paikallisiin konflikteihin, joita pitäisi arvioida ennen kuin mitään päätöks- rahoituspäätöksiä tehdään. Joten ennen kuin lisäämme rahoitusta, niin toivon, että esittelijä ja AFIT-valiokunta e painottaisivat johdonmukaisuuden tärkeyttä niin, että on koherenssia EUn ulkopolitiikan tavoitteiden kanssa. Tiettyjä erityiskysymyksiä on, joista pitäisi myös keskustella osana eh, EU ulkopolitiikan kokonaisuus. Esimerkiksi tuemmeko sitä ajatusta, että valko otettaisiin saajaprojektimaihin? Vaikkakaan en ole näitä mitään viestiä siitä, että EU vaatisi avautumista, demokraattista avautumista. Tämä on edelleen kysymys. Ja vaikkakin ajatus 500 miljoonan valtuudesta mikrolainoille, niin parannammeko pankin yleisiä mekanismin niin, että olla luottavaisia, että 500 miljoonaa euroa todellakin parantaa niitä tavoitteita, joiden saavuttamista todellakin haluamme nähdä, että ne saavutetaan paremmin. Kollega Huntis. Seuraavana kollega Huntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmämme on sitä mieltä, että kollega on vienyt työnsä hyvin pitkälle tässä lausunnossa ja kiitämme häntä siitä. Hyvät kollegat, haluaisin kuitenkin todeta, että ryhmämme kiinnostaa erityisesti kolme näkökohtaa. Ensinnäkin tämän asiakirjan ja siitä koskevien kom- kollegoiden kommentteiden, siis EIPn rahoituksen linkit EUn politiikan tavoitteisiin – Tämä on merkittävä ongelma, jonka monet ovat mainon, maininneet. Tiedätte, että ryhmämme suhtautuu hyvin varauksellisesti eikä ollenkaan hyväksy sellaista suuntautumista, johon EUn tuki on nyt menossa. Politiikka ei useinkaan kohdistu rauhantoimiin ja siksi nämä kriteerit ja EIPn toimintapuitteet hämmentävät meitä paljon. Olemme hyvin varautuneita. Olemme tietenkin tehneet tarkistuksia tärkeisiin kohtiin niin, että voitaisiin hieman uudelleen suunnata aiheen analyysiä. Niin kuin täällä on sanottukin aikaisemmin, Euroopan unionin ulkopolitiikan tavoitteet eivät aina sovi yhteen näiden maiden kehitystarpeiden kanssa EIPn rahoituksessa. Otetaan huomioon erityisesti tiettyjen näkökohtien kehittäminen tietyssä sosiaalisessa kontekstissa, mutta valitettavasti liian usein sosiaaliset ongelmat luovat jännitteitä joita pen rahoituksella ei pystytä hälventämään. Toinen kohta, joka huolestuttaa meitä paljon, koskee suoria ja epäsuoria suhteita EIPn toimien ja sen investointien sekä ulkosuhdetoiminnan välillä. Tämä on useaan kertaan mainittu. Valmistelija sanoi, että ulkosuhdehallinnon olisi osallistuttava valmistelu töihin. Mutta tehän, hyvä puheenjohtaja ja kollega, tehän tiedätte, että meidän ryhmällämme on suuria varaumia koskien tämän elimen roolia. Varsinkin kun nyt on tullut selväksi, että tässä on kyseessä myös tietyt strategiset keinot. Voidaan siis pohtia, onko ulkosuhdepolitiikka palvelun toiminta, joka meitä suuresti hämmentää, äh, ikään kuin saattaisi saastuttaa kaiken muunkin. Yleisesti olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentin pitäisi olla tiiviimmin mukana. Meidän ei pitäisi tyytyä saamaan tietoa, vaan parlamentin pitäisi suoraan osallistua tämän tyyppisten asioiden hallintaan. Me kannatamme tiettyjä tarkistuksia, jotka on jo jätetty. Esimerkiksi se, että nostettaisiin rahoituskattoa erityisesti näiden sitoumuksien osalta. Olemme yhtä mieltä myös siitä, että todettaisiin, että takuiden osalta on suljettava pois sellainen toiminta, joka suoraan tai välillisesti voi liittyä petoksiin. Tämä on erittäin myönteinen asia. Vero veropetokset on ehdottomasti suljettava pois, erityisesti rajat ylittävät veropetokset. Meidän on oltava tässä hyvin valppaita. Haluan vielä toistaa, että meidän ryhmämme suhtautuu varauksellisesti ja tulee jättämään tarkistuksia tähän tekstiin. Puhuin niistä jo lyhyesti. Erityisesti mitä tulee toimien rahoittamisen, joiden tarkoituksena on rajoittaa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Emme ole ollenkaan varmoja, onko tämä tehokasta. Mitä tässä juuri ehdotetaan? Kiitoksia. Grazie. E la parola al collega Salavrakos. Kiitoksia sitten kollega Salavrakos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä henkilökohtaisesti uskon, että lainat on saatava myönnettyä näiden kehitystavoitteiden osalta, jos me haluamme saada Euroopassa kehitystä, menestystä aikaan. Joskus tietysti tästä ei ole välttämättä suoraa taloudellista hyötyä tästä myönnetystä lainasta. Tarkastelen herra Pejonin perusteluja. Täällä kysytään, ovatko myönnetyt lainat itse asiassa niiden maiden tarpeiden mukaisia, joille lainoja myönnetään, vai onko niitä myönnetty pelkästään vain, jotta voidaan edistää Euroopan unionin taloudellista etua. Emmekö me vain pyri tällä tavoin laajentamaan vaikutusvaltaamme kyseisissä maissa? Ja pelkään, että suuri osa tästä rahasta käytännössä menee hukkaan ilman, että saadaan aikaan mitään kunnon tuloksia. Haluaisin, että niin, tietenkin on olemassa monia eri ongelmia, joita on Euroopan unionissa itsessään, Italiassa, Espanjassa, Belgiassa, Kreikassa tietenkin, mutta myös Saksassa. kaikki pyytävät rahaa, jopa Euroopan unionissa. Joten tämä ei nyt mahdollisesti ole oikea ajankohta meidän lähteä periaatteessa haaskaamaan näitä varoja kolmansiin maihin ilman minkäänlaisia todellisia tuloksia, tuntuvia tuloksia. Joten minä olisin sitä mieltä, että me tarkastelisimme tätä asiaa siitä näkökulmasta, miten voimme mahdollistaa PK-yritysten, jotka kärsivät talouskriisistä täällä Euroopassa, miten näiden PK-yritysten olisi mahdollista saada varoja? Miten voitaisiin sitten vähitellen laajentaa tätä kolmansiin maihin? Kiitoksia. Eh, prima di lasciare la parola al rappresentante della Commissione. Kiitoksia. Ennen kuin komissio investointipankki tietysti piti jo tekee, tekee yhteenvedon, niin määräaika tarkistuksille 7. lokakuuta keskipäivällä. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin sitten herra Kosoni on seuraavana. Thank you, Chair. Uh, I would like to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ennen kaikkea kiittää herra Pejonia mietinnöstä, jos on monia innovatiivisia ideoita myös koskien näiden erotusta. Minä haluaisin kiittää herra Petin yleensä tästä tuesta, jota yleensä on komission ehdotukselle osoitettu. Haluaisin aloittaa rahoitusaspekteista Pejonin ehdotuksessa. Olisin samaa mieltä hänen kanssaan kysymyksestä siitä, että suunnataan uudelleen vakuuksia valtuutta. Komissio kovasti arvostaa EU-valtuutta ja omaa tasetta täytyy käyttää eh, kasvamisen riskioperaatioihin. Mitä tulee ennäsmärkin kasvattamiseen, niin täytyy huolehtia Euroopan budjetin vaikutuksesta. Takurahastohan vaikuttaa myös seuraaviin rahoitusnäkymiin. Teidän ehdotus mahdollisuudesta käyttää uudelleen riskipääoman palautuksia. Se on hyvä ehdotus ja se on komission ehdotus ja vaikka tämä kuuluu eri oikeusperustaan, niin täytyy sanoa, että jos parlamentti tässä voitaan auttaa tilanteen ratkaisemiseen, niin se olisi hyvin tervetullutta. Mikrolainoista jos tämä uusi valtuus, jos siihen liittyisi se, että olemassa olevien enimmäismääräjien vähennettäisiin, niin neuvosto kun tiedetään ei ole niitä halvis kasvattamaan, niin sitten meillä olisi varauksia tästä uudesta valtuudesta, mutta jos voidaan selventää, että paikallisen yksityisen sektorin kehittämisessä siihen kuuluu mahdollisuus, että olisi mikrolaino-operaatioita, se olisi tervetullut lisävaltuukseen. Sitten toinen kysymyksistä enemmänkin olisin sitä mieltä, että on totta, että seuraavalle rahoitusnäkymille voitaisiin ottaa harkintaprosesseja käyttöön ja pidämme hyvänä parlamentin yöltä tässä yhteydessä, mutta emme pitäisi kovin yksityiskohtaista että tässä valtuudessa EIP, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin siteet määriteltäisiin tarkemmin, koska se, se pitäisi olla tulevaisuuden keskustelu. Kiitoksia. La ringrazio per il suo intervento. Kiitän tästä. Seuraavana tohtori Dominique de Krajan Kuur EIPES. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tätä valiokuntaa mielenkiinnosta, jota se on kohdistanut tähän ehdotukseen Euroopan investointipankista. Pankki tietysti on tähän äärimmäisen tyytyväinen koska me tuemme täysin komission ehdotusta, mutta haluaisin aluksi todeta, että kaikki meidän toimintamme Euroopan unionin ulkopuolella on laadittu täysin tukemaan EUn politiikkaa. Tämähän on koko pankin taustalla. Tämä on juuri se, mitä me yritämme saada aikaan. Se, että olemme täällä tänään, että että Euroopan investointipankin puheenjohtaja Meistad on tänään tavannut tai tapaamassa Euroopan parlamentin viiden valiokunnan puheenjohtajat ehdotuksen käsittelemiseksi on vain yksi osoitus siitä, miten me haluamme parlamentin kanssa keskustella, olla sille tilintekovelvollisuuksia tämän EU-politiikan täytäntöönpanon osalta. Ja tältä osin haluaisin todeta, että me olemme varsin tiiviissä suhteissa, emme pelkästään komission, neuvoston ja parlamentin kanssa, vaan myös tilintarkastustuomioistuimen, joka voi täysin seurata meidän operaatioitamme EU-budjetin käsittelyssään, ja myös Euroopan yhteisöjen oikeusasiamiehen, joka mainittiin aiemmin. Hänen kanssaan meillä on yksityiskohtaiset sopimukset siitä, miten Euroopan yhteisöjen oikeusasiamies voi puuttua Euroopan investointipankin operaatioihin, ja tämä jo toteutuukin, on toteutunut varsin menestyksekkäästi. Tässä siis tuo ensimmäinen seikka. Me toimimme aktiivisesti Euroopan unionin ulkopuolella Euroopan politiikan tukemiseksi sellaisena kuin Euroopan ulkosuhdehallinno on siitä päättänyt. Ja toinen seikka koskee meidän operaatioidemme kehityspiirteitä. Ilmeisesti konsensus on vähitellen muotoutumassa sellaiseksi, että ei pitäisi ajatella Euroopan investointipankin muuttuvan kehitysyhteistyöpankiksi jo nyt, vaan ennemminkin pitäisi vahvistaa operaatioidemme kehitysluonnetta. Se tuntuu olevan hyvin pragmaattinen vaihtoehto, jota olemme valmiit ajamaan. Haluamme vain kiinnittää huomionne siihen faktaan, että Euroopan investointipankki on varsin virtaviivainen toimielin. Sillä on erittäin vähän henkilökuntaa ja kaikki lisävaatimukset, jotka kohdistuvat meidän kehitysyhteistyöidemme tehostamiseen edellyttävät myös henkilöstön vahvistamista. Meidän operaatioidemme köyhyyden lievittämisvaatimuksien tehostaminen vaatii myös enemmän voimavaroja, koska on olemassa hyvin paljon köyhiä maita, joissa ei voida toimia puhtaasti markkinaehtoisesti. Sitten noista katoista, eri summien ylärajoista, erittäin tärkeä mainitsemanne seikka. Luonnollisesti meillä on eräs ongelma, joka syntyy siitä, että kun pyrimme reagoimaan neuvoston ja parlamentin vaatimuksiin, eh, olemme pankkina toimineet etupainotteisesti eh, reagoidessamme tähän eh, kriisiin. Ja tämä on luonnollisesti saanut aikaan sen, että olemme saavuttaneet katot nopeammin kuin oli odotettu ja näin on jäänyt jonkinlaisia aukkoja ennen kaikkea liittymistä edeltävällä alueella miten tämä sitten ratkaistaan, se ei ole helppo kysymys, mutta haluan tukea niitä ajatuksia, eli valmistelijanne ja muut parlamentin jäsenet ovat ehdottaneet, eli voitaisiin tarkastella lukuisia eri alueita, mahdollisesti jonkinlainen suhteellinen lisä uusille maille, jos ne lisätään, ja toisena äh, keinona uudelleenvirtaus, niin sanottu reflow, ja kolmantena äh, joustavuus alueelta toiselle jos jokin alue jää vajaaksi ja toinen ei hyödynnä kattoon asti. Nämä ovat sellaisia seikkoja, joita me voimme pohtia. Haluaisin nopeasti vielä korostaa sitä, että offshore-rahoituskeskusten osalta Euroopan investointipankki on hyvin voimakkaasti lähtenyt ajamaan, eh, kuten ECOFIN-neuvostokin on tunnustanut, me olemme edellä kaikista muista rahoitustahoista ja se oikeastaan luo hankaluuksia, koska hyödyn saajamaat ja promottorit voivat ikään kuin shoppailla Euroopan investointipankista muihin tahoihin, joilla ei ole yhtä tiukka linja, eikä se osaltaan myöskään helpota asioita. Lopuksi vielä haluaisin todeta, että nämä institutionaaliset seikat ovat varsin monimutkaisia sellaisia. On ehkä parempi, että ei pyritä ratkaisemaan niitä juuri nyt tässä puoliväliarvioinnin yhteydessä, vaan ehkä ennemminkin seuraavan toimikauden aikana siihen liittyen, ja me olemme valmiita luomaan näitä yhteistyöfoorumeita, joita esittelijänne ehdottaa muiden rahoitustahojen kanssa. Kiitoksia. Ha chiesto di intervenire il collega Salafranca. Sitten Salafranca on pyytänyt puheenvuoroa. Gracias, eh, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että näin myöhäisessä vaiheessa osallistun keskusteluun. Haluaisin kiittää edustaja Pejonia tästä mietintöluonnoksesta. EIPn toiminnalla on tietenkin ulkoinen ulottuvuus, koska lähes 10 prosenttia on kohdistettu kolmansille maille, jotka ovat EUn kumppanimaita, joten varmasti hänen lähestymistapaansa on oikea niin, että on syytä parantaa EUn politiikkaa tällä alalla. Ainoa huomioni koskee sitä, että meidän on pidettävä suuresti varamme, kun käytämme meidän käyttöön annettuja varoja EIPen kautta niin, että otetaan huomioon komission ja korkean edustajan ulkopoliittiset linjat. Meillä on useita välineitä, liittymistä edeltävä väline, naapurusväline, uudet kumppanuudet Keski-Aasian maiden kanssa sekä latinalaisen Amerikan, eh, Lähi-idän, Kiinan, Intian, Meksikon ja muiden alueiden kanssa, joten meidän on todella oltava varuillamme, kun annamme uusia valtuuksia EIPille. Meidän on otettava huomioon unionin uudet rahoituspuitteet ja maantieteellinen tasapaino. Siitä pidetään kiinni. Siihen myös komissio viittasi. Näistä asioista on neuvoteltava ja ne on suunnattava kompromissien perusteella, joihin päästään. Joten tämä oli ainoa huomio, niin haluaisin kiinnittää myös esittelijän huomioon tähän asiaan, joka on mielestäni äärimmäisen tärkeä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Salafranca. Ennen kuin annan puheenvuoroa vastauksia varten edustaja Pejonille, haluaisin onnitella henkilökohtaisesti häntä todella hienosta työstä. Mielestäni tämä on erittäin tasapainoinen asiakirja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä kaikkia. Ensinnäkin mitä tulee Salafrancaan varoituksiin. Se on täysin meidän ja aikaisemmin puhuneiden kollegoidenkin ajatusten kanssa samoilla linjoilla. Ymmärrämme kyllä, kuinka monimutkainen tilanne on. Rovesana Kuu sanoi aivan oikein seikan, jota voidaan vielä korostaa tässä asiakirjassa. Se oikeastaan oli punainen lanka koko tässä pohdinnassa. Meidän on ensin tietenkin pohdittava sitä, mitä, mikä on todella tavoitteena. Meidän on, on sovitettava yhteen kehitysapu, kehityspolitiikka. Tässä on kulkutu köyhistä maista ja samaan aikaan EUn talouset, taloudelliset edut on otettava huomioon niillä alueilla, joilla meillä on kilpailijoita. Ei meidän pidä olla täysin ne sinisilmaisia ja jättää itsemme asettomaksi. Nyt, nyt voidaan toki hyvässäkin tilanteessa toimia, mutta voidaan johtua myös ristiriitaisiin tilanteisiin. Meidän on muistettava EUn kehitystavoitteet ja samaan aikaan EUn taloudellinen ja rahoitusvoima maailmassa ja myös kehitysmaissa. On myös muita suuria maita, jotka ovat kilpailijoitamme. Olen yhtä mieltä tästä. Sitten Roma sanakunnon kommentti siitä, onko, ovatko kehityspolitiikkamme asiallisia. Täällä on paljon puhuttu Lähi-idästä. EU antaa paljon enemmän varoja kuin muut, mutta se ei ole aina näkyvää, eikä meidän politiikkamme saa siitä välttämättä kiitosta. Rova Jana, kuvoitte kyllä olla varmoja, että olemme ottaneet tämän huomioon. Tietenkin voidaan tehdä tarkistuksia. Rova Hautala, nämä avoimuusvarat, niiden on oltava pysyviä. Meidän on, me olemme niitä pyytäneet ja uskon, että se liittyy jo siihen, että pyritään koordinoimaan paremmin toimintaa EIPn ja komission välillä EIPen omassa työssä, niin että sekin kertoo omista operaatioistaan ja Euroopan parlamentti pyytää vielä enemmän tietoja mikrolainoista emme pyri ainoastaan lisäämään määriä, eikä tämä liity ainoastaan myös viiden maan lisäystä, vaan tämä koskee myös menettelyä. Haluaisimme, että menettelyt olisivat tehokkaampien, ja sitä komissiokin on pyytänyt. Pyrimme löytämään paikan menettelyssä myös uudelle toimielimelle ja Euroopan parlamentille. En halua, että Euroopan parlamentissa tulee mikään hallinnava. Eli meillä on oma roolimme, talousarvion rooli. Meidän ei tarvitse olla missään päätöksiä tekevissä komiteoissa. Ei siinä ole mitään, mer, ei siinä ole mitään järkeä, vaan meidän on toimittava länsimäisen demokratian mukaisessa hengessä. Olimme var- löytäneet myös aivan oikean hyvän konsensuksen kahdesta miljardista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Rova Hautalan ja Janakisin huomiot ovat minusta hyviä. Haluaisin vastata vielä lopuksi Salavrakosille. Meidän on pidettävä varamme niin, että mahdolliset rahoitusvaikeudet unionissa tai jäsenmaissa eivät johda siihen, että rajoitamme ulkopolitiikkaamme siksi, että meidän talouskehityksen välite, väline liittyy tietenkin EUn sisälle, mutta se ulottuu myös sen ulkopuolelle, jos me emme enää ole toimijoita globalisaatiossa, vaan käperrymme sisään itsemme, niin teemme merkittävän poliittisen virheen. Tietenkin on otettava huomioon talousvaikeudet, mutta meidän on varottava, että emme hylkää alueita, joissa on kasvua ja tarpeita ja joissa meidän yrityksemme voivat myös kasvaa ja, ja jossa voimme torjua köyhyyttä. Rova Hautala puhui terveydestä ja koulutuksesta, ne ovat tärkeitä. Meillä on erittäin tehokkaita välineitä omien arvojemme ja myös taloutemme kehittämiseksi. Bene, non ci sono altri interventi. Passiamo all'ultimo punto. Kiitoksia. Sitten menemme tämän aamun viimeiseen kohtaan. Kollega Belderin mietintöluonnoksen käsittely. EUn suhtautuminen Iraniin. ja siitä tilanne on erittäin huolestuttava edelleen sisäpolitiikan kannalta ydin asioiden suhteen myöskin valitettavasti edistystä ei ole tapahtunut, vaikka ponnisteluja on tehty kansainvälisen yhteisön taholta. Viittaan tässä erityisesti YK, Ranskaan, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Venäjään – päätöslauselma 1929, jonka YK on turvallisuusneuvosto hyväksyi 9.6.2010, on neljäntä kertaa asettanut sanktioita Iranille. Niihin liittyvät myös Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan, Australian ja EUn omat sanktiot. Belderin mietintö, josta nyt keskustelemme, liittyy näihin puitteisiin – suhteet Iranin kanssa ovat äärimmäisen herkkiä. Euroopan parlamentin Iranin suhteesta vastaava valtuuskunta, jota johtaa Lochbilder, joka on täällä paikallakin, sen piti matkustaa Iraniin tämän vuoden tammikuussa, mutta Iranin viranomaiset peruttivat sen viime hetkellä. lokakuussa pitäisi lähteä matkalle, mutta vielä on tiettyjä kysymyksiä auki eikä ole varma, varmuutta tot, matkan toteutumisesta. Nyt antaisin puheenvuoron esittelijä Belderille. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, pitkän tutkimusjakson jälkeen esitän teille hyvin tiiviissä muodossa alkuperäisestä tekstistä puoleen kutistuneen paketin ja minä pyydän, että nämä seikat, joita esitän Euroopan unionin ja Iranin islamilaisen tasavallan välisistä suhteista, saavat teidän huomionne. Minä teen tämän esittämällä neljä eri osiota. Aivan ensimmäiseksi keskustelen hiukan, puhun hiukan sisäisestä tilanteesta. Sen jälkeen käsittelen ihmisoikeustilannetta, kolmantena seikkana ydinseikkoja ja lopuksi vielä Iranin ulkosuhteita. Sisäinen tilanne on aivan epäilyksettä selvä, että Iranin hallitus painii monien vakavien haasteiden parissa. Todellisesta valtataistelusta eri ryhmien välillä maan elitissä – räikeisiin sosiotaloudellisiin ongelmiin, erittäin ongelmallisiin alueellisiin turvallisuustilanteisiin ja tyytymättömyyteen oman väestön keskuudessa. Kaikkiin näihin on kiinnitetty huomiota. Ne ovat neljä vakavaa kriisiä. Iranin hallitus ei oikeastaan ole voinut löytää ratkaisua näihin ongelmiin voitettuaan kiistanalaisesti presidentinvaalit kesäkuussa 2009 presidentti Ahmadinejad eh, lähti täysin vallankumouskaartin avulla eh, toimimaan, ajamaan oppositiovoimia ahtalle. Tämä on eh, tuollainen vihreän aallon mielenosoitusta esittävä elokuva, jossa nähdään, miten ahtaalle Ahmadinejadin johdolla oppositioedustajia on ajettu. Tämä tapahtui samaan aikaan, kun sekä kotimaassa että ulkomaissa epäiltiin hänen kykyään hoitaa taloudelliset ongelmat. Ja minä kysynkin, että komissio kiinnittäisi huomiota tähän. Aivan oikein tuo mainittu vihreä liike on kyseenalaistanut kesäkuussa 2009 pidetyt vaalit. Minun mielestäni tässä olisi yhtä lailla syytä kysyä sen lisäksi, mihin ääneni on mennyt, myös mihin öljyistä saadut rahani ovat menneet. Lisäksi vielä ihmisoikeustilanne. Vakavia ihmisoikeusrikkomuksia on Iranissa epäilemättä edelleen. Minä odotankin neuvostolta ja komissiolta konkreettista kannanottoa olemme voineet nähdä, miten Iranin viranomaiset ovat eh, ryhtyneet voimakkaisiin toimiin rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan kesäkuussa 2009 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen, kun pyydettiin vain rehellistä juridista selvitystä. Eli hyvin väkivaltaista toimintaa. Meidän on konkreettisesti puututtava tähän Iranin viranomaisten toimintaan. Toisekseen Iranin viranomaiset painostavat voimakkaasti, kun monet eri YK tutkijat ovat virallisilla tutkintamatkoillaan pyytäneet maalta selvityksiä monista eri tapahtumista. Ja vielä kolmas seikka neuvoston ja komission suuntaan pitää vaatia, että ihmisoikeusaktivistien jättäminen rauhaan vihdoinkin toteutuisi. Neljäs suositus. Iranin viranomaisille pitää ilmoittaa, että uskonnon vapautta on noudatettava. Virallisilla vierailuilla Iranissa ja virallisissa ohjelmissa on otettava yhteyttä oppositiojohtajiin, ihmisoikeusaktivisteihin maassa. Lisäksi on vaadittava poliittisten vankien vapauttamista Iranissa, on kumottava monien eri lehtien ja median julkaisukielto, on saatava aikaan yksityiskohtaiset nimiluettelot. Näin voidaan toimia selvästi suhteessa Teheraniin. Kahteen eri seikkaan pyytäisin myös erityistä huomiota. Eurooppalainen huomio ja tuki iranilaisille blogin pitäjille on hyvin helppo tällä tavalla saada tietoa näistä tapahtumista. Tällä tavoin saimme myös 12. kesäkuuta jälkeen 2009 tiedon siitä, mitä Iranissa oikein eri paikoissa tapahtui. Vielä eräs seikka tietyt yhteydet EUn ja Iranin parlamentin välillä, jotta voidaan vastavuoroisesti vierailla pyrkiä samaan aikaan konkreettisia parannuksia ihmisoikeustilanteeseen Iranissa. Sitten ydinkysymyksestä. Tässä mietintöluonnoksessa korostetaan EUn jatkuvia pyrkimyksiä saada aikaan diplomaattinen ratkaisu Iranin ydinkysymykseen. Samaan aikaan mietinnössä todetaan valittain, että tällä hetkellä Iran toimii IAEAn suhteen niin, että estetään IAEAta täyttämästä sen ydinvalvojan tointa. Siksi tämä kahden raiteen politiikka, jota neuvosto on harjoittanut Iranin suhteen, tuntuu hyvin hankalalta. Katsokaa kohtaa 17. Ennen kaikkea 26. heinäkuuta 2010 hyväksytty yhteinen kanta – otetaan täysimittaisena huomioon. Lopuksi vielä on sovitettava Iran politiikka hyvin tiivisti yhteen muiden tahojen, katsokaa kohtaa 22 muiden tahojen harjoittamien politiikkojen kanssa. Ydinohjelmassa on kyse sellaisista ei-valtiollisista toimijoista, kuten Hisbollah ja Hamas – näin ne pääsevät harjoittamaan vaikutusvaltaansa. Asiaa monimutkaistaa entisestään se, että Iran ja Turkki ovat suhteissa keskenään. Turkki on kuitenkin Euroopan unionin jäsenehdokas. Tämä paneekin miettimään suhteita Teheranin ja Ankaran välillä, varsinkin kun nyt tuo Iranin ydinuhka on tehokkaasti esillä. Samaan aikaan Euroopan parlamentti on antanut täyden tukensa omassa Iran strategiassaan. Ja vielä viimeinen oleellinen kohta. Tässä mietinnössä torjutaan voimakkaasti Iranin ilmaisema tahto pyyhkiä Israel pois maailmankartalta. Äh, Iranin presidentti on myös kieltänyt holokaustin, koska tällä tavalla Israelin valtion oikeutus on kielletty. Pyydän, että Euroopan unionin kaikki toimijat takaavat juutalaisten valtion olemassaolon oikeutuksen. Hyvät kollegat, kiitokset huomiostanne ja mielenkiinnolla odotan nyt teidän reaktioitanne. Grazie, onorevole Belder. Kiitoksia, edustaja Belder. Ensimmäinen puheenvuoro. Iranin suhteesta vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja edustaja Lohbiller. Olkaa hyvä kesä puheenjohtaja Pellerille esittelijänä. Täytyy muistuttaa, että tämä kirjallinen versio tästä mietinnöstä saatiin vasta eilen, joten voin estää vain alustavia arvioita ja ajatellaanpa myös sitä, että määräajat tarkistuksille on 12. loukakuuta ja se on kovin tiukka aikataulu. Tässä on varmasti keskustelun tarvetta, kun tämä on ensimmäinen Irania käsittelevä mietintö. Mielestäni mietinnön jaottelu on hyvin järkevä. Toivoisin, että siellä, missä puhutaan Iranin merkityksestä alueella, niin toivoisin, että ei keskitytä pelkästään negatiivisiin vaikeuksiin ja uhkaan Iranin ulkopolitiikassa, vaan tehdä, esittää vielä selvemmin se, että EU Eli me pidämme yhteistyötä tarpeellisena, kun on kyse esimerkiksi Afganistanin ja Irakin tilanteesta. Olisi tärkeää myös se, että tällä voisi myötä vaikuttaa siihen, että otetaan esille kattavan Iran politiikan tarve EU:ssa. Ei pelkästään nämä yksittäiset kohdat, näkökohdat, ettei niitä luetella, vaan että tehdään yhteenvetoa on tietysti itsestään selvää, että kansainvälinen politiikka leimautuu USAn suhteesta Iraniin, niin kuin kohdassa 23 sanotaankin. Nyt tietysti onneksi nykyinen USAn hallinto, se silloin lähestymistapa nyt, että saataisiin poliittinen ratkaisu aikaan, mutta täytyisi pannuttaa sitä että tarvitaan EUn omaa Iran politiikkaa ja sitä haluamme tehdä. Tietysti myös sopusuunnissa USA kanssa. Tässä yhteydessä pitäisin hyvänä myös, jos ei puhuta pelkästään epäonnistuneista neuvotteluista ydinvoima- ja aseasiassa Brasilin ja Tyrkin välillä. Minä asettaisin tämän positiivisesti että Turkin positiivista roolia painotettaisiin EUlle. Voitaisiin yhdessä yrittää löytää poliittista ratkaisua. Sitten yksittäisistä kysymyksistä pyydän huomioimaan sen, että meillähän on ollut kolme päätöslauselmaa Iranista, että nämä yksittäiset vaatimukset eivät jäisi tämän mietinnön vaatimusten taakse. Sanktiosta haluaisin ensinnäkin täydentää, että on tärkeää se, että se, että EU ja komissio raportoisivat säännöllisesti enemmän tai vähemmän virallisesti. Iranin delegaation kanssahan meillä oli kokous, jossa käsiteltiin sanktioiden vaikutusta. Se oli hyvin tärkeä tapa, tapaaminen. Ehkäpä mietintö voisi ottaa mukaan sen, että saisimme komissiolta säännöllisesti raportin. Tietysti täytyy ottaa myös huomioon YK-sanktiokomitea, mitä kokemuksia siellä on tullut siitä, että onko sanktioilla saavutettu tavoite että päästäisiin neuvotteluihin ydinvoima- ja aseasiasta. Ja että otettaisiin mahdollisesti huomioon myös mahdolliset negatiiviset vaikutukset kansalaisiin. En voi olla samaa mieltä kohdasta 14, jossa, jossa asetetaan ehdoja Iranin delegaation matkalle. Siinä käsitellään epäreilusti muita delegaatioita – muihin delegaation verrattuna, jos sanotaan, että voidaan matkustaa, jos tiettyihin ihmisoikeusloukkauksiin tulee konkreettisia muutoksia, vaikka tämä olisi parannuksia, vaikka tämä olisi tietysti toivottavaa, niin tässä ei ole yhtäläistä kohtelua. Emmehän me voida sitten matkustaa Kiinaan, Irakiin ja Af- Afganistaniin, Afganistaniinkaan tai edes Yhdysvaltoihin, jossa on kuolemanrangaistus. Ja sitten viimeksi haluaisin sanoa, ja Belderhän tämän sanoi itsekin, että ihmisoikeustilanne ja kansalaisyhteiskunnan poliittisen opposition tilanne huononee edelleen. Siinä ei ole ollut mitään olennaista parannusta ollut. Ja tämä sisäinen tilanne Iranissa on asia, josta hallitus on vastuussa. Pitäisi kuitenkin tehdä ero siinä, että on suuri osa Iranin väestöä, joka myös kärsii tästä hallituksesta. Ja semmoksi olisi järkevää ottaa kohta tähän mietintöön, jossa puhuttaisiin maan arvostuksesta riippumatta tästä hallituksesta. Koska tässähän on Iran mietintö, joka on validi pitemmän aikaa ja puhuu parlamentin kannasta. Sen vuoksi ihmisoikeusloukkaudet ja demokraattisten vapauden loukkaudet, ydinvoima ja aseasia tuomitaan, mutta ja otetaan huomioon myös Iranin negatiivinen vaikutus alueella, mutta samaan aikaan yritetään tehdä koko ajan ero sen välillä, että itse väestöllä on potentiaalia ihan parempaan ja muihin asioihin. Eh, sì, prima di dare la parola alla collega Ennen kuin annan puheenvuoron varjoesittelijä edustaja Munji, Munjitsille, haluaisin todeta, että tarkistusten jättämisen määräaika on 19. lokakuuta kello 18. Sitä on lykätty, aivan kuten eilen teille on ilmoitettu, mutta ehkä kaikki eivät sitä vielä tienneet. Eli todella uusi määräaika. Nyt annan puheenvuoron edustaja Munjitsille. Kiitoksia puheenjohtaja. Sen jälkeen kun Iranin politiikkaa koskien on hyväksytty tänä vuonna jo lukuisia päätöslauselmia. Tänä vuonna ainoastaan jo kolme päätöslauselmasta ja kun olemme pitäneet seminaaria ja pyytäneet tutkimuksia Iranista ja tutkineet sen merkittävää kansainvälistä roolia poliittisesti ja strategisesti ja turvallisuudenkin kannalta. Nyt meillä on mahdollisuus laatia Euroopan parlamentin mietintö, jossa voidaan määritellä Euroopan unionin politiikkaa suhteessa Iraniin. Tarvitaan kattavaa EUn Iran politiikkaa. Meidän on nyt hyödynnettävä tila, tämä tilaisuus ja laadittava kunnollinen mietintö. Ei voida laatia tällaista hajanaista epäjohdonmukaista työtä. Meidän on oltava hyvin tietoisia tilanteesta, kun laadimme mietintöä. Herra Belder on laatinut luonnoksen, joka on rakenteeltaan hyödyllinen, mutta minusta siinä on paljon puutteita, kun sisällöstä puhutaan. Ensinnäkin kaikkein tärkeimmät aiheet, nimittäin ihmisoikeudet, mielestäni tässä on keskitetty liikaa uskonnollisten vähemmistöjen vainoon. Tässä ei mainita ollenkaan naisia, naisten edustajia, homoseksuaaleja, kuolemantuomiota, ihmisoikeusaktivistien vainoa tai ihmisoikeusmekanismi käyttöönottoa tai muita, monia muitakaan asioita ei Irania koskeva mietintö, jossa käsitellään ihmisoikeuksia, voi olla täydellinen, jos ei siinä mainita näitä kaikkein tärkeimpiä ihmisoikeuskysymyksiä, joita tämä parlamentti on käsitellyt. Ydinasiasta tässä ei viitata viimeisimpiin uutisiin, eli Turkin ja Brasilian toimintaan ja niiden seuraamuksiin. ulkoasioissa on keskitytty liikaa Israeliin, enkä minä eikä ryhmäni ole ollenkaan yhtä mieltä lähe, Turkkia koskevasta lähestymistavasta. Kuten Rova Lohbiller sanoi jo, hänen kanssaan olen aivan yhtä mieltä. Turkki on erittäin merkittävä toimija ja meidän on otettava huomioon sen hyvät Iran suhteet niin, että Iran toimisi alueellisena toimijana, vakauttajana. Uskon, että suhteet Kuturkin kanssa tuovat vakautta tilanteeseen. On myös, myös mainittava Iranin suhde Afganistaniin, Keski-Aasiaan, Iranin keskeinen rooli Afganistanissa, niin Taliban-konfliktin jälkeen on ollut aivan keskeinen. Minusta täältä puuttuu myös yksi kohta, vaikka rakenne onkin hyvää, tässä pitäisi tehdä ehdotuksia koskien Euroopan unionin Iran suhteita. Meidän olisi mainittava esimerkiksi, annan vain esimerkkejä, siirtolaisuuspolitiikka Iranissa ja Turkissa on, ku, siis Turkissa on kuusi tuhatta iranilaista pakolaista, jotka odottavat pääsyä EU-hun. Hollannissa ja Saksassa on näitä henkilöitä. Miksi emme ehdottaisi yhteistä EU-politiikkaa näiden henkilöiden, näiden pakolaisten tilanteen hallinnoimiseksi. Olen Rovas Lohpillerin kanssa yhtä mieltä siitä, että emme voi hyväksyä kohtaa 14, jossa alistetaan tämän parlamentin vierailut tilanteen parantumiselle. Meidän olisi edistettävä vuoropuhelua kaikin mahdollisen tein Iranin viranomaisten kanssa. Tämä on aivan keskeistä, mutta ei pidä alistaa vuoropuhelua sisäisille muutoksille, jotka eivät ole todennäköisiä. Sisäisestä tilanteesta mielestäni herra Belder suhtautuu tähän aika, aika lakonisesti. Hän mainitsee ainoastaan nämä Pretorian Guard-kaartit valvojien neuvoston tätä asiaa pitäisi käsitellä laajemmin. Olen myöskin sitä mieltä, että täällä on kohtia, jotka voidaan kyllä hyväksyä, mutta pitäisi ottaa mukaan myös muita kohtia. Esimerkiksi kohta kahdeksan näistä blogosfääreistä. Tämä on tietenkin hyvä, mutta parlamentissa on pyydetty, että eurooppalaiset tietotekniikka- ja viestintäyritykset eivät veisi kaksi käyttötekniikkaa Iraniin jossa Iranin viranomaiset voisivat hyödyntää näitä välineitä sortotoimiin ja ver... käyttäisi verkkoa. Sitten kohta 12, jossa viitataan YK on erityislähettiläiseen. Olemme ehdottaneet, että meillä olisi vain yksi YK on erityislähettiläs jonka valtuuksiin kuuluisi kaikki Irania koskevat asiat. Tämä oli jo voimassa vuonna 2002 ja voisimme palata siihen. Me emme saa unohtaa sitä, mitä olemme jo parlamentissa aikaisemmin hyväksyneet. Kuten alussa totesin, meidän on täydennettävä näitä kaikkia kohtia ja tasapainotettava mietintöä niin, että emme keskittyisi ihmisoikeuksissa ainoastaan uskonnollisten vähemmistöjen vainoon, vaan laajentaisimme sen myös näihin muihin seikkoihin, jotka koskevat ihmisoikeuksia. Seuraamuksista, kuten Euroopan parlamentti on päätöslauselmassaan pyytänyt, edellytetään seuraamuksia ihmisoikeuksien rikkojille. Yhdysvallat ovat näin jo tehneet hiljattain ja me olemme pyytäneet tätä neuvostolta toisessa yhteyksissä. Minusta tämäkin olisi otettava mukaan tähän mietintöön. Joten herra puheenjohtaja, parantamisen varaa on tässä mietinnössä vielä paljon. Olen erittäin kiitollinen siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on pidennetty ja kiitän edustaja Belleriä tästä mietinnöstä. Kiitoksia. La parola all'altro relatore Ombra. Sitten puheenvuoro seuraavalle varjoesittelijälle, edustaja Gaaler, EPP. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset kollega Belderille tästä mietinnöstä. Kollegat, jotka puhuivat tässä aiemmin, totesivatkin jo, että ensinnäkin mietinnön rakenne on aivan oikea. Siis nämä aiheet, jotka on otettu esille. Kollegat, jotka puhuivat ennen minua, ottivat esille joitakin seikkoja, jotka minäkin olisin halunnut mainita. Sitähän ei nyt enää tarvitse tehdä käyn tämän nyt järjestyksessä läpi tämän mietinnön. Sanoisin, että suhde, siis yksittäisten alakohtien lukumäärän suhde on jollakin lailla vielä tasapainotettava. Eli alussa on kovin paljon näitä luetelmakohtia. Mielestäni niitä voisi monelta osin yhdistää aihepiirejä vastaaten ei varmasti tarvita erillistä lausuntoa Ashtonilta yksityiskohtaisesti siteerattuna. Uskon, että sisäpolitiikan osalta, kuten täällä jo todettiinkin, ainakin osittain, on ainakin mainittava Iranin ymmärtämiseksi nämä pääasialliset toimijat – on hyvin vaikea arvioida ulkopuolelta, miten nämä tieto- ja päätösketjut kulkevat, miten maassa tehdään päätöksiä, miten niitä kohti liikutaan. Joka tapauksessa tuo valvojien neuvosto on mainittava ja tuomioistuimien rooli, asiantuntijoiden ryhmä ja Majlisin parlamentin eri toimijat. Jos niitä ei mainita mietinnössä, ei sisäpoliittinen tilanne mielestäni ole riittävän selvästi arvioituna. Euroopan unionihan on monilla eri politiikan aloilla yhteistyösuhteessa Iraniin mainitaan nyt esimerkiksi vaikka huumeiden vastainen toiminta, valvonta, kehitysyhteistyö ja ennen kaikkea humanitaarinen apu pakolaisille. Näiltä osin teemme yhteistyötä. Ja nekin tulisi täällä mainita. Me parlamenttina olemme äänestäneet sen puolesta, että Euronews saataisiin farsin kielellä, jotta tieto välittyisi paremmin Iraninkin suuntaan. Se alkanee myöhemmin tänä vuonna. Se ehdottomasti mielestäni olisi myös mainitsemisen arvoista. Ihmisoikeuksien saralla se, mitä täällä mainitaan, on aivan oikein. Olen kuitenkin samaa mieltä kollegojen kanssa siitä, että ihmisoikeusrikkomukset muissa väestöryhmissä on mainittava yhtä lailla. Siis ihmisoikeusrikkomukset, jotka kohdistuvat muihin ryhmiin, eh, vähemmistöihin, naisiin. Kuolemanrangaistukset luonnollisesti myös tulisi mainita. Eh, tosin meidän on oltava hiukan konkreettisempia esimerkiksi elokuisen Bahai-neuvoston tuomion suhteen on ehdottomasti tuomittava tämä annettu tuomio ja vaadittava heidän vapauttamistaan. Eli tässä konkreettisessa kysymyksessä ei pidä jäädä asiaintilasta jälkeen. Ulkosuhteista puolestaan minusta on tärkeää tehdä selväksi, että että ei ole kyse pelkästään yhteistyöstä EUn ja Yhdysvaltojen välillä, siis jonkinlaisesta näiden kahden toimijan yhteensovittamisesta, vaan mielestäni on tärkeää myös globaalisti yhdistyneiden kansakuntien puitteissa voida tehdä Iranille selväksi, että koko maailman yhteisö on tätä ydin politiikkaa vastaan. On tärkeää siis, että maailman yhteisö pysyy tässä samalla linjalla. Minusta on ikävää, että Venäjä ja Kiina eivät näissä sanktiokysymyksissä ole valmiita kovin paljon etenemään, mutta pitää voida esittää Iranille tämä argumentti, että kaikki turvaneuvoston jäsenet vastustavat teidän ydinohjelmaanne. Se on mielestäni poliittinen seikka, joka joka tapauksessa tulisi mainita näitä ponnisteluja on myös jatkettava, jotta kansainvälinen yhteisö pysyy yhtenäisenä suhteessaan Iraniin. Eräs kollega kritisoi sitä, että kollega Belder mietinnössään kritisoi Turkin osuutta kohdassa 22. Minä tuen kyllä kohtaa 22. Minusta on vähän kummallista kuulla myös tuota kielenkäyttöä, jota Turkissa Iraniin päin on kohdistettu. Tämä on melkoista tilanteen vahingollisuuden vähättelyä. Kokonaisuutena tämä painotus ydinkysymyksiä koskevaa kohtaa laajentaisin entisestään ja noissa ulkosuhteissa – kuten muutkin kollegat jo mainitsivat, täydentäisin tätä osiota todetuilla seikoilla. Siinä kaikki toistaiseksi minun osaltani. La parola alla relatrice Ombra della GU. Seuraavana Guen varjoesittelijä edustaja Lösing ja sen jälkeen kollega Erlaki. Äh, ja, vielen Dank. Auch ich werde mich... Äh, Kiitoksia. Minäkin keskityn muutamaan kysymykseen ja käsittelen muita kysymyksiä myöhemmin. Haluaisin esitellä QE NGLn periaatteellisen kannan tähän lausuntoon. Haluaisin tehdä selväksi sen, että kun puhutaan vaikeasta poliittisesta tilanteesta Iranista, taloudellisesta tilanteesta ja ihmisoikeuksien loukkauksista, niin ei tietysti niitä pidä kaunistella – Muutenkin, miten tässä mietinnössä niitä käsitellään, niin sitä kritisoin. Puhumme sen puolesta, että olisi strateginen politiikan muutos EU:ssa ja USAssa Irania kohtaan niin, että olisi tavoite siinä, että tämä eristäytyneisyys siis murretaan eikä sitä tueta. Että saataisiin neuvottelut erityisesti ydinvoima-asiassa, mutta tietysti erityisesti myös niin että saataisiin ydinasevapaa vyöhyke lähitään ja neuvottelut siitä käyntiin. Olemme sen puolesta, että saadaan kaikilla tasoilla aikaa vuoropuhelu, jotta saadaan aikaan diplomaattinen rahamainen ratkaisu Iranin kanssa. Haluaisin vieläkin toista, että sanktioiden eh, terävöittäminen ei auta asiaa, vaan päinvastoin. On tietysti itsestään selvää, että tämä on nähty myös aiemmin, että sanktioiden avulla tämä fundamentalistinen uskonnollinen kanta vahvistuu siellä. Se ankkuroituu ja vahvistuu suurissa osassa väestöä. Sehän on päinvastoin kuin se, mitä haluaisimme saavuttaa. Haluaisin asettaa jälleen kysymyksen, että mitä tavoitteita nämä sanktiot voivat edesauttaa, ja tämä pitäisi selvittää paremmin. Lopuksi haluaisin sanoa, että se mitä Rova Lochbiller sanoi, niin sitä haluaisin myös tukea. eli on eh, erittäin tärkeää tämä periaatteellinen eh, asia, että tällaisesta maasta, joka on niin iso kuin Iran, niin täytyy saada eriytetty kuva, ettei yleistetä että täytyy kuvata nämä mahdollisuudet, jotka näin suuressa maassa on myös muutokseen. Jos käsitellään pelkästään sanktioita tai että on yksi valta toista valtaa vastaan, niin sillä ei sillä kovin paljon muutoksia aikaan. Grazie, kollega Lösing. Kiitoksia, kollega Lösing. Seuraavan edustaja Erlaakki, olkaa hyvä. Presidente, uh, I see it is emerging quite a large consensus. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä tuntuu syntyvän aika laaja konsensus siitä, että mietintö on aika epätasapainoinen, se ei ole vielä täydellinen, eikä se nykyisessä muodossaan millään tapaa auta rakentamaan EUn politiikkaa Iranin suhtaan. Sitähän me tarvitsemme, joten mietintöä on korjattava ei pitäisi nähdä tätä pelkästään Yhdysvaltain ulkoministeriön faktojen välissä on lähdettävä siitä, että Euroopan unionilla, Euroopalla on omat intressinsä ja politiikkansa Irania kohtaan. Emme voi pelkästään vain toistaa sitä, mitä Yhdysvaltain ulkoministeri nyt sanoi, toisin kuin mitä se sanoi ehkä neljä tai viisi kuukautta sitten oleellisista seikoista, jotka liittyvät ydinkysymyksiin. Olen pitkälti samaa mieltä kollega Lochbielerin kanssa ja muiden kollegojen kanssa, jotka valottivat tilanteen monimutkaisuutta ja toivon, että tarkistuksilla voidaan korjata – tämän mietinnön äänensävyä ja kannanottoa. Kaksi tärkeintä seikkaa ovat se, että ei eroteta toisistaan Iranin tämänhetkistä hallintoa ja Iranin kansaa toisaalta. Siis Iranin kansa Iranin kansahan on yksi sivistyneimmistä, edistyneimmistä, demokratiamyönteisimmistä kansoista koko maailmassa. Jos he saisivat ilmaista näkemyksensä vapaasti, Iran olisi demokraattinen maa kuin mikä tahansa Euroopan maa. Kaikki, jotka tuntevat Iranin kauempaakin, tietävät tämän. Ja yhtä lailla on tiedettävä se, että iranilaiset ovat hyvin ylpeitä maastaan. Jossakin kohtaa reformistit eli Iranin kansan enemmistö ei olisi samaa mieltä Yhdysvaltain ja Euroopan politiikan kanssa ennen kaikkea sanktioiden osalta. Ei sanktioita voida antaa sokeasti, ei niitä saa kohdistaa Iranin kansaan ja hallitukseen. Sillä ei tehdä mitään muuta kuin vahvistetaan Ahmadinejadia ja hänen hirveää hallintoaan. Kaikki tietävät YK koon sanktioita. Ne eivät välttämättä heikennä hallintoa, vaan voivat vahvistaa sitä, ja sehän on toteutunut nytkin. Mietinnössä sanotaan joissakin osin myös hyviä seikkoja. Täällä viitataan esimerkiksi siihen, miten vallankumous neuvostoon kuuluviin henkilöihin on puututtu, kun heillä on ollut varoja Eurooppaan piilotettuna tämä voi olla hyödyllistäkin, mutta jos sovelletaan sanktioita kaikkeen, mitä Iran tekee, se ei aiheuta pelkästään paljon vahinkoa Euroopalle, vaan se myös ajaa Iranin öljyn muille tahoille, Kiinalle ja niin edelleen, vahingoittamatta, heikentämättä sen kummemmin hallintoa. Se voisi myös vahingoittaa Iranin demokratian vahvistumista. Toinen seikka hyvin tärkeä sellainen, on se, että tässä ei tehdä eroa Iranin välillä poliittisena aiheena. Meillä on siis oltava vahva kanta. Meillä on oltava vahva kanta ihmisoikeusrikkomuksiin ja demokratian tukemiseen Iranissa kaikin tavoin ja toisaalta ydinkysymyksen välillä. Jos nämä kaksi seikkaa sekoitetaan liikaa toisiinsa, ei toimita viisasti, vahingoitetaan jopa EUn etua koska tämä Turkin ja Brasilian ehdotus, jos se otetaan huomioon, ja kaikki asiantuntijat ovat sitä pohtineet, myös parhaat amerikkalaiset tutkijat, ja ovat nähneet sen ratkaisuna Iranin ydinkysymyksen eh, ratkaisemiseen auttamisena, niin ei tällä, jos nämä seikat sekoitetaan millään tavalla, paranneta Iranin ydintilannetta presidentti Obama hyväksyi alun perin Turkin ja Brasilian ehdotuksen, koska siinä oikeastaan vain toistettiin se, mitä amerikkalaiset ehdottivat viime vuoden lokakuussa. Se oli hyvin järkevä, älykäs ehdotus, ja meidän on jollakin tapaa kiitettävä Brasilia ja Turkia siitä, että ne tämän kannan omaksuivat. Se on tapa saada aikaan edistystä ja pyrkiä välttämään näitä muita vaihtoehtoja, sanktioita ja viime kädessä sotaa. Me eurooppalaisina, rauhaa rakastavina ihmisinä. Emme saa unohtaa sitä, että Yhdysvalloissa kasvaa sota, mielisyys. Ihmiset haluavat maan sotaan. Nyt siellä toimitaan aktiivisesti. Siellä halutaan sanktioita, halutaan esittää Iran kansainvälisen lain rikkojana ja niin edelleen. Iranin rikastamisessa. Iranillahan on täysi oikeus siihen kansainvälisten sopimusten mukaisesti ja se on hyvin vahva kannassaan, eikä tämä riipu Ahmadinejadista ja hänen hallinnostaan. Tästä asiasta kaikki reformistit Iranissa, kaikki ne, joita me tuemme, ovat samaa mieltä koska tämä on Iranille kuuluva oikeus, joten ratkaisu on löydettävä joistakin muista ehdotuksista. Ja Turkin ja Brasilian ehdotus oli siis erittäin hyvä. Mietinnön viimeisessä kohdassa todetaan, että meidän pitäisi jollakin tapaa syyttää Turkin hallitusta sen suhtautumisesta Iraniin. Sitä on ehdottomasti muutettava. Uskon, että tarkistuksilla se voidaan hoitaa. Turkki tekee itse asiassa aika hyvää työtä kansainvälisen ratkaisun saamiseksi tähän suureen ongelmaan. Ja kohta 23, jossa pyydetään neuvostoa ja komissiota jollakin tavalla suuntaamaan politiikkaansa Irania kohtaan samanlaiseksi Washingtonin kanssa, se on aivan liikaa. Tämä ei ole mikään henkilökohtainen hyökkäys. Minä vain tunnen Iranin erittäin hyvin, tunnen tuon reformistiliikkeen, olen ollut siellä moneen otteeseen. Puhun tästä maasta sympatialla ja haluan teidän kanssanne saada aikaiseksi paremman Iranin. Allora al collega Landsbergir. Seuraavana kollega Landsbergis ja tämän jälkeen Salafranca. Thank you, Mr. Chairman. While looking at that, uh, indeed... Kiitos puheenjohtaja kun katsotaan Belderin mietinnön tasapainoa, niin niin puuttuu kansainvälisessä lähestymistavastamme tietty yksi asia, jota ei edes mainita tässä. Ehkä olisi asianmukaista lisätä jotakin tällaista, että pieni tarkistus että kun Iran on yksi hälyttävimmistä hallinnoista maailman muiden kuin demokraattisten valtioiden joukossa, onhan niitä muitakin, mutta Iran on niistä vaarallisin. Kollega Salafranca, prego. No. Salafranca seuraavana. Aivan lyhyesti puheenjohtaja herra Gaaler toi jo esiin ryhmämme kannan. Haluaisin kiittää edustaja Belleriä hänen tekemästään työstä. Minusta tämä on hyvä pohja sille, että voimme kiteyttää parlamentin kannan ei samalla tavalla kuin aikaisemmissa päätöslauselmissa, vaan myös niin, että otetaan huomioon tulevaisuuden näkymät äh, Iran suhteissa. Uskon, että Iran on tärkeä pala tässä maailmanlaajuisessa yhteydessä, ei ainoastaan Lähi-idän alueella, voimme varmasti todeta, että meillä on erilaisia tulkintoja siitä, mitä merkitsee Iranin ydinasese-sopimuksen rikkominen. Joka tapauksessa IAEA e on tehnyt tilanteen hyvin selväksi, mikä tilanne on ja kuka on vastuussa. Ja tämä on johtanut sanktioihinkin YK on turvallisuusneuvostossa jopa tahojen sellaisten tahojen, kuten Kiina ja Venäjä, taholta, jotka eivät olleet kovin halukkaita sanktioihin menevän. Tästä voidaan keskustella, mutta emme, emme voi keskustella Iranissa tapahtuvista järkyttävistä ihmisoikeusrikkomuksista, ja Beller on aivan oikeassa, kun hän korostaa niitä. Juuri tiukkuuden on leimattava Iran suhteita ainakin ihmisoikeusasioissa. Meidän on oltava johdonmukaisia omien periaatteidemme kanssa. Puheenjohtaja, emme voi edellyttää, että mietintö, mietinnön esittelijä sanoisi yhtä asiaa ja sen vastakohtaa. Täällä jotkut ovat sanoneet, että täältä puuttuu asioita, toiset taas sanovat, että täällä on liikaa jo joitakin toisia asioita, kuvaillaan tilanteita liikaa. Tätä varten meillä on määräaika tarkistuksille, voimme pyrkiä löytämään yhteisiä lähestymistapoja niin että voimme ottaa huomioon Euroopan unionin kannat suhteessa tähän maahan. Todella haluaisin korostaa, että kyseessä on yksi merkittävimmistä epävarmuuden tuojista maailmanlaajuisesti ja yksi pahimmista mustista aukoista kansainvälisessä politiikassa. Mielistelypolitiikalla ei ainakaan päästä yhtään mihinkään, joten olen erittäin kiitollinen esittelijän lähestymistavasta. Hän on pyrkinyt saman tuen eri ryhmiltä. Tietenkin meillä on vielä paljon hienosäätöä tehtävänä, mutta haluaisin kiittää teitä tekemästänne työstä. Nyt on tärkeää saada aikaan sellainen mietintö, jota koko parlamentti voi tukea, ottaen huomioon, kuinka tärkeitä suhteet tämän maan kanssa ovat. Kiitoksia. Niin Kiitoksia, kollega Salafranca. Ei muita puheenvuoropyyntöjä, joten nyt annan puheenvuoron esittelijä Belderille vastauksia varten. Ja, dank wel, meneer de voorzitter. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kollegat, joku aika sitten olin jättämässä teille mietinnön, joka ei ollut tällainen, vaan neljä kertaa näin pitkä. Niin paljon on pitänyt karsia, niin paljon on pitänyt tiivistää ja monta seikkaa on pitänyt hylätä ajatellen ajatusten vaihtoa me olemme pyrkineet hyvin yksityiskohtaiseen esitykseen siitä, miten Iranissa suhtaudutaan naisten liikkeeseen. Alun perin oli mietintöluonnoksessa mukana myös tätä koskevia seikkoja, mutta lyhyesti sanottuna olen joutunut jättämään hyvin, hyvin, hyvin paljon pois yksityiskohtia tämän tekstin määrällisen rajoituksen vuoksi. Olisin toivonut, että niihin olisi voitu ehkä vielä palata. Täällä puhuttiin empatiasta. Herra Arlaki on ollut moneen kertaan paikalla maassa ja hän ilmeisesti tietää myös, mitä Iranin tämänhetkisestä sosiotaloudellisesta tilanteesta sanotaan, että tässä maassa on 150 000 korkeasti koulutettua henkilöä, jotka eivät voi elättää perhettään. He ovat ylpeitä persialaisia, rakastavat maataan, mutta he eivät enää voi kestää tällaista tilannetta. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Professori Hossain Askaid tunnustaa tämän, että kymmeniä miljardeja vuodessa katoaa. Olen kuullut lähes kyynisen huomion siitä, että näiden sanktioiden ansiosta ennen kaikkea öljy- ja kaasuvoitoissa voidaan tehdä huomattavaa tuhlausta Iranin islamilaisessa tasavallassa maassa, jossa on kuitenkin näitä luonnonvoimavaroja. Katsotaan, miten on haaskattu näistä tulleita rahoja. Minä en millään tapaa ymmärrä sitä, miten tällainen maa voi elää tuollaisen hallinnon alaisuudessa, joka ei kunnioita ihmisarvoa. Ei ole minkäänlaista epäilystäkään tästä. Voidaan tähän vielä tarkistuksilla palata. Sitten sisäisestä tilanteesta on havaittava tämä huomattava valtataistelu. Minäkin olen mielenkiinnolla seurannut, kuinka presidentti Ahmadinejad on äh, saanut kritiikkiä kohdakseen viime kuukausien aikana esimerkiksi toimissaan Iranin ulkoministeriön suhteen. Hän on pyrkinyt muodostamaan oman ulkohallintonsa. Mielenkiintoista havaita, että näitä näkemyksiä on monenlaisia ja siksi onkin mielenkiintoista seurata myös sitä, mikä uskonnollinen voima on oikeastaan vallassa. Ja tässä palaan siihen, mitä sosialistiryhmän koordinaattori juuri totesi. Juuri islamilaisessa tasavallassa kun on kyse sunnivähemmistöistä, bahai-uskonnosta, kristityistä, miten näihin puututaan, miten koko uskonto tulkitaan ylipäätään. Esimerkiksi kivitykset. Ashtiani Wall Street Journalissa äskettäin syyskuun alussa oli erittäin hyvä artikkeli siitä, miten tämän kaiken voi nähdä. Eli Lyhyesti sanottuna minä teen tarkistuksia, joissa minä pyrin sisäpuolelta katsomaan, mitä voidaan tehdä, jotta voitaisiin selvästi arvioida se, mitä Euroopan unioni voi tehdä, jotta parantaisi sisäistä tilannetta sosiotaloudellisesti, kulttuurisesti, demokraattisesti, ihmisoikeuksien osalta. Niihin hän esitettiin monta huomiota aivan oikein. Ihmisoikeustilanne, siis sisäinen tilanne, on äärimmäisen monimutkainen. Voin kertoa teille uutisten pohjalta, eivätkä ne ole mistään pelkästä Yhdysvaltain ulkoministeriöstä peräisin. Tässä on laaja-alaisesti riippumatonta raportointia. Voin näyttää teille kaiken sen, mitä olen käynyt läpi kuluneina kuukausina. On kyse todellisista Iran asiantuntijoista ja se, mitä siellä käy esille, on ihan loogista. Eli valta keskittyy eliitille ja siihen on omat alistus mekanisminsa, mutta nyt tuo vallankumouskaarti on lipeämässä Ahmadinejadin käsistä. Siellä on Ali Khamenei. Näette tämän kaiken persialaisista lähteistä, miten esimerkiksi taloudellinen yksityistäminen etenee, mutta siitä ei näe missään yhtään millään lailla. Joten hyvin voidaan kysyä, mihin minun öljyistä tulleet rahani menevät, kun en niitä itse näe. Tämä siis tuosta sisäisestä tilanteesta. Sitten ihmisoikeustilanne on äärimmäisen paljon, mitä voitaisiin todeta, minkä jätin pois ja mikä täytyy ehkä vielä lisätä. Niin Rova Lochbielerille puhutaan EU-Iran raportista. Minä olen tarkastellut näitä kammottavia ihmisoikeusrikkomuksia, joita on tapahtunut, ja minä Esittelijänä toteaisin, että meidän ei pidä mainita pelkästään neuvostoa ja komissiota, vaan pitää pohtia myös sitä, missä mielessä me puutumme Iraniin, ikään kuin siellä ei tapahtuisi yhtään mitään. Euroopan parlamentin on omalta osaltaan annettava myös panoksensa. Siis ydinkysymyksistä vielä sanotaan selvästi, Tämä ydinkysymys on äärimmäisen hankala, mutta tämä nojaa kaikki olemassa olevaan Euroopan unionin politiikkaan ja kaikkeen siihen, mitä on pantava täytäntöön. Minä olen kuvitellut tämän aivan toisenlaiseksi. Tällä politiikalla yritetään saada aikaan näitä sanktioita, rationaalisia sanktioita, toimimaan sillä tavalla, että saataisiin aikaan diplomaattinen ratkaisu ja se olisi luonnollisesti parempi. Olkaamme realistisia. Ehkä tässä salissa ei sitä niin mielellään kuulla, mutta kyllä se nyt vain niin on, kun tätä arkkitehtuuria tarkastellaan, että yhä useammat, ei pelkästään tällä alueella, vaan sen ulkopuolella arabimaailmassakin, ovat sitä mieltä, että jollakin tavalla meno pitää muuttua, koska jos tällä tavalla jatketaan, on tästä seurauksena pelkästään konflikti. Joka tapauksessa tämä nykymeno on saatava loppumaan. Ja lopuksi vielä ulkosuhteista. Turkin roolista hän tässä jo puhuin selvästi, ja kun tarkastelen tällä hetkellä, mitä Ahmadinejad ja Iran tekevät tilanteessa, jos siis mm, aiotaan vaikka matkustaa Libanoniin, ja käydä Etelä-Libanonissa. Ja Libanonin hallitus, huomataan Libanonin hallitus, Haririn hallitus sanoi, että tämä on puhdasta provokaatiota, niin e, tietysti tähän voidaan soveltaa selkeää EU-politiikkaa siihen, mitä Iran tekee monella tapaa lähi ja maailmassa ja varsinkin sitten kun on kyse jostakin jäsenehdokasvaltiosta Turkista, niin monista eri syistä, eikä vähiten taloudellisista syistä toimitaan tällä tavoin, niin kyllä minun täytyy suoraan sanottuna sanoa, että ne ihmiset, jotka haluavat tällaista turkkilaista politiikkaa, haluavat vielä hyväksyä sen ja suhtautua siihen myönteisesti. Kyllä me olemme sitten aivan eri linjoilla tästä asiasta. Ei tämä ole millään tavalla tulevaisuuteen katsovaa on kuitenkin hyvin tärkeää, että me tiedämme, että jos kerran eurooppalaista politiikkaa on olemassa, kaikki nämä valitukset Euroopan politiikasta ovat sellaisia, ettei sitä oikeastaan panna kunnolla täytäntöön. Muutoin meidät vain pelataan toisiamme vastaan. Älkäämme antako sen tapahtua. Joku kollegoista mainitsi vielä tuon Turkin ja Brasilian tekemän ehdotuksen. Siinä on olemassa selkeät turvallisuusneuvoston maininnat uraanin rikastamisesta. Se on kyllä mainittu tuossa tekstissä, ei se ole jäänyt huomiota. Honorevole Neitz. Meneer de voorzitter, collega's, ik had me puheenjohtaja, kollegat, minä en halunnut puhua tuossa itse keskustelun aikana, koska kollega Arlaki oikeastaan totesi jo kaiken loistavasti, mutta tämä herra Belderin viimeisin puheenvuoro kuitenkin saa minut esittämään kaksi eri huomiota. Ensinnäkin on ihan selvää, että Euroopan parlamentin mietintö, joka koskee jonkin tietyn maan tilannetta, tässä tapauksessa Iranin tilannetta sekä Euroopan unionin suhteita tuohon maahan, ei voi heijastella pelkästään jonkin meidän kollegamme henkilökohtaisia näkemyksiä. Sen on heijasteltava selkeä enemmistön kantaa tässä parlamentissa. Nämä viimeiset puheenvuorot, joita kollegamme suusta kuulimme, saavat minut pelkäämään, että hän ei välttämättä ole tätä ihan ottanut täysimääräisesti huomioon tekstissään. Jos hän pitää kiinni tällaisesta katsantokulmasta, pelkään pahinta tämän mietinnön suhteen. Ja myös parlamentille olisi äärimmäisen valitettavaa, jos mietintöluonnos Iranista jouduttaisiinkin viime kädessä hylkäämään tai palauttamaan valiokuntaan. Se on siis vältettävä kaikin keinoin, mutta se on mahdollista ainoastaan, jos esittelijä ottaa huomioon myös kollegoiden kannat. Ja luonnollisesti tiedän, että hänellä on oma vakaumuksensa, mutta kollegojen näkemykset ovat aivan yhtä arvostettavia kuin hänen itsensäkin. Kiitoksia. Eh, prendendo lo spunto dall'intervento della collega, volevo ricordare... Haluaisin muistuttaa, että määräaika tarkistuksille on todella 19. päivä kello 18 äänestämme 30.11. Joten teillä on kyllä mahdollisuuksia puuttaa tähän mietintöön. Lopuksi kollega Belder. Niin, kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja. Minä uskon, että arvoisa kollega Näitse ei. Hänen tarvitse olla hetkeäkään huolissaan. Kaikki ovat vapaita tekemään tarkistuksia. Tästä laaditaan mietintö. Mietinnöstä äänestetään Euroopan parlamentin nimissä, mutta meidän on päästävä eroon siitä ajatuksesta, että parlamentissahan on erilaisia näkemyksiä ja kysymys kuuluu, mitkä argumentit ovat ne, jotka saadaan läpi. Siis mielelläni otan vastaan teidän tekemiänne tarkistuksia, pohdin niitä vakavasti ja sikäli kuin mahdollista pyrin saamaan aikaan myös kompromissitarkistuksia joissakin kohdin, mutta minut on vakuutettava rationaalisin argumentein eikä jollakin tietyllä sympatialla, jota minullekin voidaan tietysti moitteena jotakuta tahoa kohtaan esittää. Viime kädessä on kyse avoimesti siitä, että voitte olla vakuuttunut siitä, että kun jonkin asian ryhdyn tekemään, niin olen sitä todella lähtenyt pohtimaan, että kunnioitan Now, ja, mevrouw. Niin, rouva Näits, anteeksi vain. Nyt te puhuttelette minua, ettekä puheenjohtaja. Minä en oikein ymmärrä tätä teidän puheenvuoroanne, mutta näinhän se tietysti on usein Belgiassa. Sorry. No, euh... non, fait personnel, je m'excuse henkilökohtainen asia. Koskeeko tämä esityslista, Ei, se koskee sitä, mitä kollega juuri sanoi. Minä en esittänyt minkäänlaisia kommentteja Alankomaiden hallitusneuvotteluista, hyvä kollega. Mielestäni teidän tulisi tehdä samoin oman maani tilanteen suhteen. Ensinnäkin toisekseen tällainen reaktionne voimakkuus osoittaa, että että olen osunut juuri arkaan kohtanne, joten ottakaa tämä huomioon. Grazie, io chiuderei qui. E, il tempo è Kiitoksia, meillä on aika lopussa. Joten kiitän teitä tästä. Näemme iltapäivällä.